Äh, no niin, hyvät naiset ja herrat. Eiköhän aloiteta kokous pikkuhiljaa. Ja olen tässä, äh, olen pahoillani Saksan tulkkien kannalta, minä puhun englantia. On mukava nähdä meidän kunnianvieramme täällä paikan päällä. Minulla on ilo ja etuoikeus äh, esitellä teille Filange Liides, joka istuu tässä vasemmalla puolellani, joka on nyt täällä, koska työ on ohi. Hän johti finanssikriisin tutkintakomissiota USAssa, joka perustettiin toukokuussa 2009 ja se julkisti loppuraporttinsa 13. helmikuuta. Näin ollen olemme aloittaneet, emme nyt tismalleen samaan aikaan, mutta meillä on, meillä on aikamoista päällekkäisyyttä me tapasimme Phil Angelidesin ja hänen tiiminsä viime vuonna silloin, kun pieni kriisikomitean, kriisivaliokunnan valtuuskunta kävi Washington DCissä tapaamassa parlamentaarikkoja ja myös hallituksen jäseniä. Ja tässä yhteydessä meillä oli tapaaminen ja keskustelimme ja vai, käsityksiä. No nyt tähän päivään mennessä Phil on tiimeineen lopettanut saanut työnsä päätöksiin ja he ovat julkistaneet selvityksensä. Me olemme tällä hetkellä valmistelemassa omaa loppu, loppumietintöämme. Luonnos on olemassa ja tarkistuksia on saatu ja huomenna keskustellaan asiasta ja muutaman viikon päästä niin ikään. Ja minä, minulla menemättä sen kummemmin yksityiskohtiin sanoisin vain, että Phil Angelides on hyvin tunnettu julkisen yksityisen sektorin johtohenkilö USAssa – Hänellä on laajaa kokemusta erityisesti eh, sijoittajien suojaamisessa ja myös eh, hän on ollut eh, Kalifornian osavaltion hallituksessa monta vuotta ja hän on ollut Kalifornian varainhoitaja ja Kalifornia on kuitenkin 40 miljoonan budjetti on 40 miljoonaa plussalla. Hän hän toimi siellä varainhoitajana vuodesta 1999 vuoteen 2007, kaksi kautta. Ja kuten sanoin, hän johti tätä erityiskomissiota, joka toimi yli puolitoista vuotta. Ja sen jälkeen hän poistui julkisella sektorilta. Hän perusti oman yrityksensä kiinteistösektorille. Ja sen kummemmitta puheitta haluan antaa puheenvuoron Filille. Ole hyvä. Thank you very much. Uh, thank you. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, että olen saanut kunnian olla täällä tänään. Puheenjohtaja Klits, kiitoksia oikein paljon siitä, että toivotte minut tervetulleeksi tänne ja kertomaan tästä tutkimuskomission raportissa ja meidän johtopäätöksistämme liittyen tähän suurimpaan talouskriisiin liittyen. Minä haluan tässä aluksi sanoa, että meillä oli mahdollisuus komissiona tavata Chris-valiokunta, kun se tuli Washingtoniin, ja toivomme, että tämä voi, voisi olla osa jatkuvaa vuoropuhelua meidän maamme ja EUn välillä siitä, että miten voimme tehokkaammin suojella talouttamme ja rahoitusjärjestelmäämme. Se, mitä nyt haluan tässä tehdä, on ensin pitää tässä tällaisen avauspuheenvuoron ja sitten tämän jälkeen puheenjohtaja voisimme keskustella tästä meidän tehtävämme oli määritellä se, mitä tapahtui ja miten tapahtui, jotta voisimme myöskin ymmärtää, miksi se tapahtui. Meidän tarkoituksena, siis komissio ja presidentti antoivat meille tehtäväksi selvittää talouskriisin syyt Yhdysvalloissa ja tarkastella myöskin tilannetta, miten rahoituslaitokset toimivat tai eivät toimineet tässä järjestelmässä. Tämän lisäksi meidän piti myöskin toimittaa Yhdysvaltain oikeusministerille tai toiselle vastaavalle ministerille kaikki lainrikkomukset, jotka me havaitsimme tässä. Meidän johtopäätöksemme, jotka myöskin annoimme Amerikan Yhdysvaltain presidentille ja kongressille 27. tammikuuta pohjautuivat tyhjentävään tutkimukseen, jota jatkoimme yli vuoden ajan. Tutkimuksemme ajan me luimme miljoonia sivuja asiakirjoja, haastattelimme yli 700 todistajaa ja pidimme 19 päivän ajan julkisia kuulemistilaisuuksia. Raporttimme julkaistiin paperiversiona ja e-versiona ja sitä myydään kaikkialla, missä kirjoja on saatavilla. Tämän lisäksi eh, raportti sisälsi satoja eh, haastatteluja, asiakirjoja ja kaikki nämä tiedot löytyvät myöskin nettisivuiltamme. Ja annan teille nyt uudet sivut tänään, anteeksi. Eli tämä on uusi pieni hetki. Nettisivumme fcic.law.stanford.edu. E Toistan vielä fcic.law.stanford.edu. E Komissiomme työ päätettiin 13. helmikuuta tänä vuonna. Jotkin rahoitussektorilla, Wall Streetillä ja myöskin poliittisessa maailmassa haluaisivat ehkä poistaa tämän kriisin tapahtumat tai toteaisivat, että kukaan ei olisi voinut tietää, mitä tapahtuu, mutta me olemme kuitenkin havainneet, että näin ei ole. Tässä mielessä meidän raporttimme tarjoaa tosiasioita, vastuullisuuksia ja antaa meille myöskin mahdollisuuden ymmärtää, miten kriisi olisi voitu välttää. Me haluamme raportoida historiasta, emme kirjoittaa sitä uudestaan, emmekä halua, että sen sallitaan uudestaan kirjoitettavan. Tällä kriisillä on ollut hyvin suuria vaikutuksia Yhdysvaltoihin ja myöskin muihin maailman valtioihin. Kaikki e haluavat nähdä elpymisen merkkejä, mutta me emme voi unohtaa, että tämä tulee vaikuttamaan talouteemme sukupolven ajan. Se on aiheuttanut tuhoa yrityksissä, talouksissa meidän maassamme ja tietysti myöskin Euroopassa. Meidän maamme vielä hoipertelee tämän mullistuksen jälkimainingeissa. Sinä päivänä, kun raporttimme julkaistiin, yli 25 miljoonaa yhdysvaltalaista oli työttömänä, ei voinut löytää täysipäiväistä työtä tai eivät enää etsineet töitä. Yli 11 miljoonaa oli kadonnut. Neljä miljoonaa perhettä oli jo menettänyt talonsa pakkohuutokaupoissa tämän kriisin seurauksena ja on myöskin arvioitu, että tämä luku tulee nousemaan 8-30 miljoonaa ennen kuin tämä on päättynyt. Myöskin sivulliset myös henkilöt, jotka seurasivat sääntöjä, pelkäävät talou- talou- talouttaan ja turvallisu- ta- turvallisuutensa puolesta. Yhdysvalloissa on myöskin keskustelu siitä, miten meidän hallituksemme olisi voinut vaikuttaa tähän tilanteeseen. Meidän tehtävämme oli kysyä ja vastata tähän keskeisen kysymykseen. Miten voi olla, että vuonna 2008 meidän piti tehdä valintaa kahden, kahden vaikean valinnan värillä. Joko se, että riskeeraamme sen, että koko talous- ja rahoitusjärjestelmämme romahtaa, tai että annamme biljoonia dollareja järjestelmään ja niihin yksityisyrityksiin samanaikaisesti, kun miljoonat ihmiset menettivät talonsa ja säästönsä. Tutkimuksemme päätteeksi me saimme aikaiseksi viisi, kuusi johtopäätöstä. Haluan nyt puhua näistä lyhyesti. Aivan aluksi päätimme, päättelimme, että tämä olisi voitu välttää, vaikka monet rahoituksen ja poliittisen voiman keskiössä olevat ovat sitä mieltä, että tätä ei olisi voitu välttää, niin kyllä varoitusmerkkejä oli. Meidän raporttimme on yksiselitteinen tässä mielessä. Tämä katastrofi liittyi inhimillisestä toiminnasta, toimimattomuudesta ja vääristä päätelmistä, eikä mm, tämä liittynyt mitenkään esimerkiksi luonnon mullistuksiin varoituksia ei otettu vakavasti eikä ymmärretty sitä, että riskit ovat merkittäviä tässä tilanteessa. Tässä tapahtui, tätä ei otettu huomioon. Kun palataan 90 luvun loppuun hyvin paljon raportteja törkeistä ja ahneista lainanantotoimista. Vuoteen 2004 mennessä FBI julkisesti varoitti, että asuntolainapetokset ja niiden kasvaminen saattaisivat vaikuttaa epidemian mukaisesti. Ja tässä oli myöskin muita vaaran merkkejä johdannaismarkkinat räjähtivät ja samanaikaisesti myöskin lyhytaikainen lainanantoon liittyvä luottamus vaikeutui. Johtajat eivät ryhtyneet toimiin näiden uhkien poistamiseksi ja tämä sitten loppujen lopuksi johti rahoituskriisiin. Luettelo on täynnä viitteitä tästä. Keskuspankki ei pystynyt toimimaan, kun myrkylliset asuntolainat tulivat markkinoille. Rahoituslaitokset ostivat ja möivät sellaisia arvopapereita, joita ne eivät tutkineet. Vuodesta 2006 eteenpäin, kun asuntojen hinnat laskivat Yhdysvalloissa, Wall Street loi yli 1,6 biljoonaa asuntolainoihin liittyviä arvopapereita vuodesta 2000 vuoteen 2007 45 000 asuntolainaa sai kolmen an luokituksen. Näitä oli hyvin paljon vähemmän vuoden 2010 alussa. 2006 Moody's hyväksyi 30 30 asuntolainaa arvopaperia jokaisena työpäivänä. Tämä ei tapahtunut mitenkään sattumanvaraisesti. Ikään kuin mitään ei olisi voitu tehdä. Jos me hyväksymme tämän, niin se tulee tapahtumaan uudestaan. Toisekseen me päättelimme myöskin, että suuret ongelmat rahoitussääntelyssä ja valvonnissa vaikuttivat rahoitusmarkkinoiden vakauteen. On selvää, että vartion miehet eivät ole paikoillaan. Tämä oli hyvin suuri toimi, koska paljon luotettiin siihen, että markkinat itse kykenisivät hoitamaan itsensä ja että rahoituslaitokset voisivat myöskin valvoa itseään. Tätä puolusti myöskin keskuspankin entinen pääjohtaja Alan Greenspan sekä myöskin muut meidän raporttimme kuvailee, miten tämä avasi, avasi aukkoja tärkeisiin rahoitusjärjestelmämme paikkoihin. Kauppa käytiin esimerkiksi pörssin ulkopuolisilla johdannaisilla. Ja siellä, missä liittovaltion valvontaa oli, hallitus tarjosi rahoituslaitoksille itse valita sääntelijänsä. Kuitenkin me emme hyväksy sitä katsontakantaa, että sääntelijät eivät voineet suojella rahoitusjärjestelmää. Vaikka näitä aukkoja oli, niillä oli, heillä oli paljon valtaa, mutta he eivät käyttäneet sitä. Ja missä sääntelijät kuvittelevat, että heillä oli valtuuksia, he olisivat voineet löytää muita keinoja. Haluan tässä ottaa esille neljä esimerkkiä, miten asiaan olisi voitu vaikuttaa. Keskuspankki oli ainoa ö, valta, joka olisi voinut vält- estää tämän. Sillä oli vaikutusmahdollisuudet, tiedot, ennen kuin kriisi puhkesi. Se ei tehnyt mitään. Arvopaperia vaihtokomissio olisi voinut vaatia enemmän pääomaa. Näin se ei tehnyt. New Yorkin keskuspankki ja muut sääntelijät olisivat voineet puuttua pankkien ylijäämiin, esimerkiksi Citigroupin kohdalla. Näin ei tapahtunut. Poliitikot ja sääntelijät olisivat voineet pysäyttää roskalainojen arvopaperistamisen tällaisena vaarallisella merkkinä, mutta näin ne eivät tehneet. Sääntelijät myöskin luokittelivat instituutiot turvallisiksi, vaikka oltiin jo menossa kohti romahdussa. Komissiota ei yllättänyt se, että rahoitusteollisuus haluaisi heikompaa sääntelyä. Se, mikä vaikutti meihin, oli se, että me olisimme tarvinneet riippumatonta valvontaa taloudessamme. Loppujen lopuksi julkiset johtajat, joiden olisi pitänyt suojella rahoitusjärjestelmämme, eivät näin tehneet. Kolmanneksi huomasimme, että monissa tärkeissä rahoitusjärjestelmissä tapahtui romahduksia. 30 vuotta sääntelyn purkua oli vaikuttanut rahoitusjärjestelmämme ja siihen, miten yritykset tekivät bisnestä. Jotkut uskovat, että yritykset luonnollisesti voisivat suojautua riskinotolta ja että nämä olisivat myöskin suojelleet tehokkaasti julkisia intressejä. Kuitenkin huomasimme, että hallinto ei onnistunut tässä. toimittiin vastuuttomasti. Tähän kuuluivat esimerkiksi AIG, B.S. Stearns, Fannie Mae, Lehman Brothers ja Merrill Lynch, muutamia mainitakseni. Hallituksen äh, filosofia äh, ja vaaralliset päätökset äh, tapahtuivat käsi kädessä. Monet yritykset toimivat vastuuttomasti, otivat liikaa riskejä liian vähällä pääomalla, esimerkiksi liian vähällä pääomalla – näissä instituutioissa tapahtui muutosta ajan kuluessa. Näin keskitettiin toimet riskaabeleihin kauppatoimiin. Monet näistä yrityksistä tukivat roskalainan ottajia ja möivät biljonia dollareja asuntolaina riippuvaisiin arvopapereihin. Liian monet yritykset äh, jättivät arviointikykynsä ja käyttivät lähinnä matemaattisia malleja riskin ennustamiseksi. Usein riskihallinnosta tuli riskin oikeutus. Kompensaatiojärjestelmät äh, hyvin tiukassa kilpailutilanteessa, äh, niistä tuli ikään kuin suuria vetoja. Jos voitto, jos voitettiin, niin se olisi hienoa, mutta Näillä jouduttiin kierteeseen niin, että kaiken 63 miljoonaa dollari pelkästään nimellisenä summana. Me päättelimme, että OTC-johdannaiset johtivat merkittävästi myös kriisin syntymiseen. Meidän raporttimme selittää myös velkaantumisasteen, avoimuuden puutteen, puutteen, keskittyminen riskiin. Se oli katastrofaalista. Siinä on myös esitetty, miten johdannaiset johtivat siihen, että asuntolainat arvopaperistettiin ja johti sitten myös kiinteistökupan räjähtämiseen neljänneksi. Esitämme myös miten näin liiaksi annettiin lainaa, oli liian riskialttiita investointeja, eikä ollut avoimuutta järjestelmässä, se oli törmäyskurssilla ja johti kriisiin. Tämä liittyy lähes siihen, mitä juuri kuvailin puutteista yritysten hallinnossa ja sääntelyssä, mutta mikä tärkeää, että olisi kiinnitettävä huomiota myös täällä. Vuosia ennen 2008 moni laitos lainasi estoittaa niin, että se toimii liian vähin, pienellä pääomalla ja likviditeetillä ne joutuvat itse myös alttiiksi puutteelle tai romahdukselle, jos arvo romahti tai laski vain vähän. Esimerkiksi neljä tärkeintä investointipankkia, Bank Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch ja Morgan Stanley, toimivat uskomattoman vähäisellä pääomalla. Yhtä mittaria käyttäen kuin 2007 lopussa niiden velkaantumisaste oli korkea kuin 40 vastaan yksi. Eli jokaista 40 dollaria vastaan varoissa oli yksi, vain yksi dollari pääomana. Toisen kolme prosenttia ja markkinoilla johtaisi siihen, että koko pääoma menetettäisiin. Jotta tilanne vielä huonompi, useasti oli kyse päivittäisestä lainottamisesta niin, että kymmeniä miljardia dollaria jouduttiin uusimaan päivittäin. Investointipankit eivät ole yksin tässä. Esimerkiksi Fannie Mae ja Freddie Mac, kaksi mammuttimaista hallituksen tukemaa yritystä, niiden velkamaisuus oli 75 vastaan yksi ja Citigroup 2007 mennessä oli todellinen velkamaisuusaste 48 yhteen. Velkaantuminen näissä laitoksissa oli usein piilevää. Johdannaisissa tai taseen ulkopuolisissa yksiköissä tai niin kutsutussa mm, mm, mm, kosmeettisessa muodossa raporteissa ja yleisöistä ei pystynyt selvittämään. Meidän raporttimissa kerrotaan näistä tapahtumista muun muassa Lehman Brothersissa ja Bear Stearnsissa, jossa usein velkaantumisastetta peiteltiin. Valtava velka joissakin laitoksissa pahentui vain näiden velka- vastattavien luonteesta. Ja jo vaikka markkinoilla suolettiinkin yhä riskialttiimpia lainoja ja, ja niin monessa laitoksessa oli liikaa niitä. Eivät olleet yksin tässä. Kotitaloutkin velkaantuivat, koska ei tarvittu minkäänlaista avoimuutta tai haluttukaan. Lisäksi valtavasti lyhyen aikavälin lainoitusta. Siinä oli myös siinä, että sääntelijät eivät toimineet tai muut markkinoilla. Se vielä johti siihen, että tämä menisi kohti romahdusta piilopankkijärjestelmä kehittyy myös ja siinä ei ole minkäänlaista suojaa, samanlaista kuin oli 1900-luvulla rakennettu, jos tulee ongelmia pankeissa. 2008 mennessä 13 biljoonaa oli mukana tässä piilevässä järjestelmässä osana perinteistä, siis 13 miljardia oli tässä rinnakkaisessa järjestelmässä kun sitten kiinteistömarkkinat ja asuntojen markkinat pysähtyivät, kun ei ollut mitään avoimuutta, oli valtavasti velkaa, riittämättömästi pääomaa ja tämä johti paniikkiin. Niin maa makaa kuin petaa. Me viimeksi päätimme, että poliitikot eivät olleet valmistautuneet kriisiin, ne eivät johdonmukaisesti vastanneet myöskään epävarmuuteen ja paniikkiin. Meidän komission kertomuksessa kuvaillaan, miten valtiovarainosasto, osasto, valtiovarainministeriö, Fed ja Federal Reserve Bank of New York, Greenspankin ja Vermannikin johdolla – Tim Kaidonen oli siellä pääjohtajana, olivat parhassa paikassa myös selittäen markkinoita jäivät Rusapäältä kiinni 2007-2008 tapahtumien myötä. He eivät pystyneet selvästi tajuamaan, mikä rahoitusjärjestelmä, jota heidän piti valvoa, varsinkin kun se kehittyi juuri ennen kriisiä. Se, että ei ollut valvontaa eikä avoimuutta avoin markkinoilla, oli parhimpina esteenä. Poliitikot uskovat, että riski oli niin diversifioitu, kun sen sijaan, sen sijaan se oli keskittynyt. Yhä uudelleen keväästä 2007 eteenpäin poliitikot ja sääntelijät joutuivat sitten jotain kokoamaan kokoon, kun tartunta levisi ja vakuuttivat yleisölle, että tämä tartunta ei leviäisi. He järjestelivät vain yksittäisiä ohjelmia, jotta pystyttäisiin tämä pato sulkemaan. Heillä ei ole mitään kattavaa käsitystä tai strategiaa, koska ovat ymmärtäneet riskiä eikä yhteyksiä rahoitusmarkkinoilla. Komitea päätti, että johtavat virkamiehet eivät tun, pystyneet tunnustamaan, että asuntomarkkinakuplan purkaminen voi johtaa koko rahoitusjärjestelmän horjutumiseen. Esimerkiksi 2007 kesäkuussa Ben Stearns hedge-rahastot sijoittivat asuntolaina markkinoihin ja se räjähti sitä pidettiin yksittäisenä tapauksena, vaikka moni muu oli altistunut samalle riskille. Ja toinen esimerkki New Yorkin keskuspankki edelleen haki tietoa altistumisesta Lehman Brothersien jäljiltä yli 900 000 johdannaisen osalta juuri kuukausi ennen kuin yritys meni nurin. Hallitus yritti pelastaa Fanny Stensia, sitten Fanny Merck ja Freddie Mac pantiin valvontaan, sitten Lehman romahti ja AIG sai kuin puolestaan hallituksen apua. Tämä epäjohdonmukainen lähestymistapa johti epävarmuuteen panikkimarkkinoille ja se vain pahensi kriisiä. Kuudenneksi ja lopuksi. Kertomuksessa selitetään, miten paljon myös vastuunotossa ja etiikassa tehtiin virheitä kaikilla tasoilla juuri ennen kriisiä. Meidän markkinoittamme koskemattomuus ja julkinen luottamus ovat keskeisiä myös hyvin, hyvinvoinnissa. Vauraus, joka on terveellä pohjalla, on keskeistä meidän rahoitusjärjestelmässä. Se perustuu reiluun kauppaan, vastuuseen ja avoimuuteen. Mutta kun me olemme selvittäneet tätä tarkkaan, me päättelimme, että kriisiä myös pahensi se, että järjestelmä petti etiikassa ja vastuunotossa. Nämä eivät ole mitenkään universaalia, mutta niitä oli kaikilla tasoilla, aina johtokunnista tärkeimpiin yrityksiin. Ne johtivat jonnekin siihen, että oli rahoitusseurauksia, mutta myös luottamuksen menettämisen investoijien, yrittäjien ja julkisuuden yleisön parissa. Tästä on useita esimerkkejä, muun muassa lainoituksessa kotitalouksilla. Niitä otettiin niin nopeasti, vaikka tiedettiin, että niitä ei edes kykyä tai aikomustakaan maksaa näitä asuntolainan takaisin. Myyjät haluavat myös antaa hyvin korkeakorkoisia lainoja, jotta itse saisivat paljon korkeampia palkkioita. Esimerkiksi Countrywide merkitsi lainoja, joihin lainailla ei ollut varaa. Tämä petos oli myös kukoistavaa monissa yhteyksissä, kun ei ollut kunnon lainsäädäntöä. Yksi tutkimus osoitti, että yli yksi miljoona oli asuntolainoja, joissa oli petoksia 2005 ja 2007 välisen aikana, ja tämä johti sadan, sadan miljardin dollarin tappioon. Goldman Sachs-yritys esimerkiksi luo ja myi miljardejen dollarin arvosta asuntolainoja investoijille ja samaan aikaan kuitenkin sillä ei ollut minkälaisia vakuuksia. Meidän tutkimuksessa huomattiin, että oli selvää uutta näyttöä siitä, että rahoitusyritykset, kun ne paketoivat näitä riskaapeleita ja myivät niitä investoijille jälkeenpäin, niin kriittistä informaatiota ei ollut laadusta asuntolainoissa ollenkaan paljastettu. Sitten sanoisin, että kun me arvioimme vastuuta, niin erityinen vastuu on johdon harteilla, jotka valvovat meidän järjestelmää, ne jotka ovat meidän sääntelyvirkanomaisia johtoa yrityksiä, jotka eivät ole pystyneet selviämään tästä kriisistä. Vaikka me emme saaneet tehtäväksi tehdä mitään suosituksia, kuten teidän valiokuntanne, niin se, että meidän kertomuksemme pyrki siihen, että me selvittäisimme, mitä oli tapahtunut, että saataisiin uutta suuntaa. Me teimme selväksi, että meidän kertomuksestamme ei pitäisi nähdä meidän kansakuntamme tarkastelun pisteenä. Tässä on paljon opittavaa vielä, selvitettävää, korjattavaa. Monilta osin rahoitusjärjestelmä, joka meillä tänä päivänä on, on muuttumaton verrattuna siihen, mitä se oli kriisiä ennen. Itse asiassa tässä on paljon enemmän varoja keskittymistä, paljon harvempiin rahoituslaitoksiin kuin aikaisemmin. Tämän valvontajärjestelmän mukaan voito 2009 loppuun mennessä olivat kolminkertaistuneet verrattuna 2006. Ja kor- kompensaatiotasot esimerkiksi Monissa yrityksissä voitot menivät huippuunsa 2010. Ennen kuin lopetan tänään, haluaisin tarjota vielä henkilökohtaisia huomautuksia sen lisäksi, mitä meidän kertomuksessamme on rahoitusuudistuksesta ja me pari kuukautta sen jälkeen, kun meidän kertomuksemme julkaistiin. Meidän tutkintamme kuluessa huomattiin hyvin vähän itsekritiikkiä Wall Streetissä käytännöissä tai mikä se rooli oli kriisissä. Tällä on merkittävä osansa myös siinä, että Amerikan veronmaksajat ryhtyvät pelastamaan rahoitusjärjestelmää ja erilaisia yrityksiä rahoitusmarkkinoille niin, että sinne pantiin miljardeja dollareita, miljoonia dollareita parilla hallituksen ohjelmallakin. Wall Street oikeastaan ei juurikaan joutunut kärsimään omien virheitensä seurauksista tai uudelleen miettimään, kuten yleensä pitäisi tämmöisissä tilanteissa tehdä. Paljon huomiota kiinnitettiin tarpeen, eli 700 miljardin Trouble Asset Relief Programmiin, mutta ohjelma monilta osin oli pelkästään jäävuoren huippu hallituksen pyrkimyksissä tukea romahtavaa rahoitussektoria. Mikä vielä pahempaa, vaikuttaa siltä, että ei ollut minkäänlaista yhteyttä sen niitä välillä, jotka johtivat meidän maamme ja maailmankin talouskriisiin ja verrattuna niihin, jotka maksavat viulut. Hyvin vähän on seurauksia niille tullut, jotka ovat eniten vastuussa tästä katastrofista, joka meidän hartillemme on kaatunut. Tässä yhteydessä nykyiset pyrkimykset rahoitusalalla ja poliitikkojen parissa meidän pääkaupungeissamme, jotta voidaan tukea näitä uudistuksia ovat hyvin häiritseviä. Viime kuukausien aikana me olemme nähneet pyrkimyksiä kääntää kello estää Dodd-Frank-uudistuksen toteuttamista. Se on hyvä laki ja vahva niin, että vältytään sen toiselta kriisiltä. Edustajan huono on pyrkinyt myös leikkaamaan budjettia SEECssä huolimatta siitä, että virasto tuo enemmän tuloina, palkkioina ja sakkoina kuin sen budjetti on. Lisäksi on merkinnyt valtavia leikkauksia myös raaka-ainefutuurien komiteassa. Sillä on valtava tehtävä myös OTC-johdannaisten hallinnassa avoimuuden hyväksi. Ja viime viikon aikana Glenn Greenspan, joka suurelta osin kantaa vastuun siitä, että me joudumme menemään kohti rahoituskatastrofia, on halunnut, että tässä valtavalla vauhdilla nyt halutaan säännellä varsinkin rahoitusmarkkinoita ja että kaikki kelpaa tässä sääntelyeetoksessa ja oikeastaan hän haluaa palata hyvin aikoihin, jos ei ollut minkäänlaista riskiä, joka johti nimenomaan rahoitusjärjestelmän romahtamiseen. Hänen johtonsa oikeastaan on ollut hyvä esimerkki huonosta johtamisesta ja se, että meillä on valtavasti näyttöä kerätty myös siitä, että hänen politiikansa johti valtaviin vahinkoihin. Nämä reaktiovoimat, joita taustalla tukee myös valuuttamarkkinat, eivät saa onnistua. Itse asiassa meidän täytyy uusia, meidän sitoumuksemme uusia, se mitä me haluamme uudelleen rakentaa, eli terve talous. Sikäli halusin esittää kolme ajatusta vielä lopuksi teidän ajatustenne tueksi. Ensinnäkin meidän täytyy nopeuttaa uudistusvauhtia, vahvistaa päättäväisyyttämme, taata se, että me saamme sääntelymuutoksia politiikassa. Uusi laki, jonka kohdassa hyväksyi ja jonka Obama allekirjoitti, edellyttää täyttä täytäntöönpanoa. Tämän tekemiseksi me tarvitsemme, että sääntelijät saavat voimavaroja, tukea ja poliittista tahtoa. Kongressin, joka on valmis vastaamaan siitä, että se hoitaa hommansa, eikä yritä estää niitä. Se edellyttää myös, että jatkuvasti olemme valppaina ja sopeudumme, me kaikki siis, kun ajatellaan, miten nopeasti rahoitussektori muuttaa luonnettaan. Ja se edellyttää myös mahdollisimman vahvaa yhteistyötä meidän maamme, Euroopan unionin ja muiden kansakuntien kanssa sen takaamiseksi, että meillä on sääntelypuitteet, jotka sopivat globalisoituneisiin rahoitusmarkkinoihin. Sellaiset puitteet, jotka eivät salli sitä, että rahoitusmarkkina saattaa toisen maan tai maat toisiaan vasteen velkaantumisessa muun, muiden haitaksi toiseksi. Meidän täytyy varmistaa, että meidän rahoituslakimme täytäntöönpannaan reilulla ja yksisetteleisellä tavalla. Meidän komiteamme ei ollut sitä varten, että se olisi syytöselin, mutta usein minulta on kuitenkin kysytty, kun aloitin puheenjohtajana, entäpä sitten syytteet? väärinkäytöksistä. ei kukaan joudu maksamaan tätä hintaa? Kun ajatellaan valtava taloudellista vahinkoa, joka on syntynyt, vihaa ja vastuunkannon hakua, mutta viha ei ole hyvä politiikan väline. Me emme saa hakea kostoa, meidän täytyy sitoutua siihen, että me saamme oikeutta niin, että tiedetään, että oikeusvaltioperiaate ei ole koskee myös niitä, jotka hallitsevat valtaa ja rahaa niin, että väärinkäytöksistä joutuu vastuuseen. Kun ajatellaan rahoitusjärjestelmän globaalia luonnetta, on erittäin tärkeää, että me yhteistyötä teemme myös tehokkaasti. Että voin tätä sen, että jos näitä lakia on rikottu, syylliset, myös ne, jotka tekevät rajat ylittävää toimintaa, tuodaan oikeuden eteen. Ja lopuksi, ja mikä kaikkein tärkeintä, meidän täytyy sitoutua rakentamaan kestävämmälle pohjalle talous, jossa rahoitussektori myös auttaa saman aikaan pitkän aikavälin kasvua antamalla pääomaa ja näin saadaan työpaikkoja, yrityksiä ja vaurautta. Tähän täytyy liittyä myös uudenlainen ajatus yritysvastuusta, mukaan lukien vahva eettinen ja moraalinen osio. Kaikkein suurin tragedia viime vuosikymmenen aikana on ollut se, että me olemme niin paljon käyttäneet pääomaa luomalla miljardien dollarin arvosta puutteellisia asuntolainoja ja arvopereitä ilman, että meillä on investoitu infrastruktuuriin, teknologiaan, puhtaaseen energiaan. Ja tämä olisi voitu lisätä tuottavuuttamme ja vaurauttamme ja vahvistaa meidän yhteiskuntaamme. Juuri ennen kriisiä meidän taloutemme muuttui sellaiseksi, joka oli enemmän sitä varten, että rahalla tehtiin rahaa eikä arvoa ja jopa silloin, kun lakeja eivät mitä rikottukaan, niin käyttäytymisen standardit romahtivat niin päin, niin että koko taloudellisen kasvun perusta kärsi Yhdysvalloissa. Yritysvoittojen osuus rahoitussektorilla nousi 50 prosentista vuonna 1980 yli 30 prosenttiin 2000-luvun alkuun mennessä. 77 USA-rahoitusalan velka nousi kolmesta biljoonasta 36 biljoonaa ja sen määrä BKTLstä kaksinkertaistui. Monelta osin meistä tuli maa, joka vain haki suuria voittoja eikä suurta arvoa. Nyt on tullut korkea aika keskittää uudelleen taloutemme muiden kanssa niin, että rahoitussektori ei ole isäntätalossa, vaan palvelee taloudellista kehitystämme. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että rahoitus- ja talouskriisin tarina on vielä päättymätön. Yhteisesti meidän täytyy nyt uudelleen kirjoittaa viimeinen luku. Nyt meidän tehtävänne on tehdä valintoja, jos me haluamme erilaisia tuloksia. Kiitoksia mahdollisuus tulla tänne puhumaan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Phil tästä yksityiskohtaisesta johdantopuheenvuorosta ja raporttisi ja sen tulosten selvittelystä on tärkeää tietää, että tämä on ollut rahoituskriisin tutkintakomissio. Me emme ole tutkintavaliokunta. Eh, juridisestikin tässä on vissejä eroja eh, sinun komissiosi meidän valiokuntamme välillä. Ja myös sen koostumus on erilainen teillä. Eh, teidän komissionne on, jäsenet ovat tavallaan valittu, valikoitu ja ovat kongressin ulkopuolisia. Meidän jäsenemme ovat kaikki parlamentin jäseniä no, mitä nyt haluaisin tehdä, mitä me normaalisti teemme. Käyn läpi eri poliittiset ryhmät ja pyydän jäseniä, paikalla olevia jäseniä esittämään kommenttinsa tai kysymyksensä. Ja tänään aloitamme konservatiiviryhmästä, joka on suurin ryhmä parlamentissa. Sieltä saa kaksi puheenvuoroa, sitten kaksi sosialistia ja esittelijä saa puheenvuoronsa myös tietenkin. Haluatko puhua ensimmäiseksi? Jos otetaan esitteli ensimmäiseksi sitten kaksi konservatiivia, kaksi sosialistia, yksi liberaali, yksi vihreä ei ole vielä paikalla, mutta tulee paikalle myöhemmin. Sitten meillä yksi vasemmiston edustaja, sitten EFD ja, ja sitten aloitamme uudestaan tämän kierroksen. Pervaan aloittaa. Merci. Äh, kiitoksia. Filangelides, you need to put... Kiitoksia. Laittakaapa kuulokkeet. Aion puhua ranskaa. Ähm, merci beaucoup de... Kiitoksia kovasti siitä, että olette täällä tänään. Ja muistamme muist- vierailumme Yhdysvaltoihin tote, teillä on erilainen toimeksianto, kokoonpano hiukkasen erilainen, mutta kuitenkin se työ, joka meidän edessämme on, niin johtopäätökset ovat meillekin hyvin olennaisia. Minä ottaisin oikeastaan vain pari niistä esille. Ensinnäkin monet ne niistä, jotka ovat olleet kantamassa vastuuta kriisistä, niin ovat nyt myös vastuussa – ongelmien ratkaisussa. Oikeastaan aika vähän on muuttunut tässä. Kun ajatellaan uhkaa, joka on siinä, että mukaan pääomia valvotaan liikaa, säännellään liikaa. Minusta Jacques Delorin lausunto yhtenä päivänä oli aika valaiseva. Ehkä meidän on nyt tunnustettava, että meidän täytyy vastustaa tällaista ajatusta, että markkinoiden toimijat ottavat panttivangiksi sen perusteella, että uhkaavat viedä yritykset muualle. Mutta se, mikä meille olennaisinta on, johtopäätöksenä on se, että mietimme, mihin, missä määrin ovat uhrina ne, jotka eivät mitään vastuua kanna tästä, eivätkä voi kantaa. Siksi pari kysymystä teille esittäisin Tältä pohjalta tiedän varsin hyvin, ettei se nyt kuulunut teille. Mutta mitä nyt olette nähneet, selvittäneet ja katsoneet, niin varmasti että jotain ajatuksia teilläkin on sitä, mitä pitäisi tehdä. Parlamentissa me olemme kahteen otteeseen hyväksyneet sen ajatuksen, että tarvittaisiin jonkinlainen rahoitustoimintavero paitsi että sääntelyllä on omat ansionsa, kerätään varoja myös sijoituksista ja niin edelleen, niin Tällä ajatuksella on yksi mahdollisuus vastata haasteeseen, kuten itsekin mainitsitte, ja sitä ei ole tarkistettu riittävästi. Rahoitusmarkkinat toki ovat kovin monimutkaiset. Kun tämä keksitään, niin varmasti rahoitusmarkkinatoimijat sitten vasta strategian keksivät välittömästi. Mutta FTT ajatuksena on se, että että se ei edes tule rahoitusmarkkinoilta, nimittäin se osoittaa, että saadaan jotain muutosta aikaan. Tämän kriisin jälkeen on huomattu, että nyt saataisiin aikaan ratkaisu, ehdotus, joka ei kuuluisikaan pelkästään tähän välinepakkiin, jos, jos, jotka ovat vastuussa kriisistä. Toisin sanoen, kun te nyt olette asioita tarkastelleet komiteassa, niin mitä mieltä olette ehdotuksesta? löytyisikö mahdollisuuksia tämän toteuttamiseen Yhdysvaltain kaltaisen toimijan kanssa. Ja sitten toinen kysymykseni, kun puhutaan G20, tiedämme, että sehän piakkoin kokoontuu Ranskan puheenjohtajuudella. No oikeastaan parantaisin ensimmäisen aiheeseen, niin siinä, että rahoitusmarkkinatoimijat sanovat, että eivät voi mitään ratkaista, koska meillä on Basel G20 kai sitten voi Baselin ongelmat ratkaista. Mikä on se viesti, mitä tehdä, että amerikkalaiset ja unionin toimijat voisivat käyttää tuota foorumia hyväkseen niin, että ei, huominen ei sitten toista eilistä. So, let me make first... No ensinnäkin äh, ensimmäinen havainto, kun vastaan, vastaan näihin kysymyksiin, puhun, äh, puhun siitä, mitä komissio on havainnut ja mikä äh, voisi olla tulevaisuus. Ensinnäkin kommentoisin tätä ajatusta tästä, äh, tästä sääntelystä. Meidän täytyy nähdä, että finanssiala ei siinä, siinä velkavastuita maasta toiseen ja esimerkiksi kommentoitiin muutama viikko sitten, miten rahaa voitaisiin siirtää ja mistä, mihin halutaan. Tämä kuuluu näihin sellaisiin, tässä on sellaista maista kuin EU ja USA, jos, jossa tämä on on pidettävä prioriteettina, että meillä on kunnollinen sääntelyverko, sääntelyverkosto, jolla me emme salli sitä, että voi, jotakin maata pidetään tavallaan panttivankina. Nyt se, mitä tapahtui ennen kriisiä, niin kuin mainitsin aikaisemminkin, median käytettävyydestä, että meillä on kaksi vuoden 2000-luvun alussa kaksi tapahtumaa, jossa EU vaatii amerikkalaisilta yrityksiltä konsolidoituja nämä viisi investointipankkia, jotka, jotka olivat hyvin säänneltyjä, vaikkakaan ei ollut minkäänlaista kunnollista taustaa. Ja EAEG oli, sillä oli pienet, äh, pienet säästöt. Ja tässä tilanteessa, jossa EU vaatii konsultoitua valvontaa, niin se mitä olisi pitänyt tapahtua, että se olisi ollut vahvempi suhde nämä kahden maan välillä, jotta oltaisiin oltaisi varmistettu, että nämä instituutioit, näitä instituutioita valvotaan Atlantin molemmin paljon kunnolla. Näin ei tapahtunut ja me emme, meillä ei ole varaa tähän, tähän toistamiseen. Ja mitä tästä tähän transaktioveroon voi sanoa, että, että Dr. Franklin lainsäädännön osalta on hyvin vahvaa keskustelua käyty ja lainsäätäjä hyväksyi, En nyt oliko pari republikaaniääntäkin, mutta oliko vain demokratiaäänien voimin, jolloin meillä olisi ollut lainsäädäntöviranomainen, jos, jos tältä väliaikaiselta pohjalta, niin meillä ei ollut kuitenkaan varaa, näin ollen veromakset, va- lainasivat varaa ja, ja sitten olisimme voineet arvioida, että mikä tämmöinen pelastusoperaation kustannukset ovat. Ei voisi lisätä vielä, että uusi budjetti, jonka republika- republikaanit edustajahuoneen republikaanin puheenjohtaja Paul Ryan on esittänyt, ehdottaa, että nämä säädökset poistettaisiin. Ja näin ollen Yhdysvalloissakin käydään keskustelua asiasta, joilla maksettaisiin sitten tavallaan tällainen riskialttiin teollisuuden kustannukset. Mutta vielä yksi asia. Nyt kun tulen tänne tänään, yksi asia, joka huolestuttaa minua, on se, että, että valvonta peli on se, missä Wall Street pelaa kovaa peliä ja huomattava on, että kolme vuotta sen jälkeen, kun hallituksemme pelasti tämän alan, johon tietenkin teidän keskuspankkinne avusti ja täkäläiset hallitukset avustivat myös siihen mittaan, että tämä ala on jälleen loppaamassa kaikella mahdollisella tavalla on aika mielenkiintoinen tilanne USA, kun Fannie Mae ja Freddie Mac jotka ovat nämä kaksi kiinteistöjättiläistä, jotka olivat julkishallinnon käsissä olevia yrityksiä. Jos ne pantiin sitten USA hallituksen valvontaa, ne, siellä kiellettiin loppaus. Ei minkäänlaista loppausta sallittu Wall Streetin instituutioissa. Thank you, Phil. Uh... Kiitos Phil. Ja sitten seuraavaksi Sirpa Pietikäinen ja sitten Rodi Kratsa, kaksi kristillisdemokraattien edustajaa, EPP. Sirpa, you're the first. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvästä analyysistä ja työn tuloksista, jota meillä oli kunnia kuulla jo, kun kävimme Yhdysvalloissa vierailulla. Minä uskon, että jotkin tärkeimmistä päätelmistäsi ovat melko lailla samansuuntaisia kuin keskustelemme täällä Euroopassa. Minä uskon, että tärkein vastaus tässä mm, yhteydessä on ensimmäinen analyysi siis ja se, että kriisin olisi, kriisi olisi voitu välttää. Ja totta kai meidän täytyy myöskin kritisoida rahoitustoimijoiden etiikkaa, mutta kaikkein äh, suurin vastuu on aina poliitikoilla ja päätöksentekijöillä ja myöskin heidän vastuullaan äänestäjilleen, joten tämä on ollut hyvin suuri sääntelyn, sääntelyyn liittyvä virhe, epäonnistuminen. No nyt kun me sitten teemme tässä työtä Atlantin molemmin puolin, meillä on eri mandaatit ja eri menetelmät, mutta päätelmämme ovat kyllä samankaltaisia ja tämä pätee eritoten tähän sääntelyn katvealueeseen, mitkä tulevat olemaan seuraavat askeleet sen suhteen. Oliko teillä joitakin virallisia tai epävirallisia ehdotuksia, miten tässä tulisi edetä, koska tiedämme, että G20 ei ole kovinkaan aktiivinen missään sääntelyn uudistuksissa toiminnamme muokkaamisessa. No, no, we take the two together. Otetaan kaksi yhdessä. Rodi Kratsa. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun kreikkaa, siellä Angliidessa. Χαίρομαι και εγώ πολύ που έχουμε την ευκαιρία το προνόμιο. Niin, olen iloinen siitä, että meillä on kunnia ja ilo saada kuulla teiltä suoraan tämä esitys, jossa arvioitiin niitä johtopäätöksiä, joita teidän komissionne teki finanssikriisistä. Olen iloinen sitäkin iloisempi, koska te olette alkuperäinen kreikkalainen ja tulette samoilta kul- kulmilta kuin minä, eli Heptanisin saariryhmästä. Ja minusta oli kovin kiinnostavaa, mitä te meille esititte. Myös eh, nämä henkilökohtaiset ehdotukset, joita teitte eh, tulevaisuuden toimista. Ja aivan erityisellä eh, huomiolla seurasin teidän etusta, että EUn ja USA pitäisi olla tiiviissä yhteistyössä – myös kansainvälisellä tasolla on tärkeää, että kaksi tärkeää finanssi- ja taloustoimia, kuten EU ja USA ovat yhteistyössä. Tämä on sehän on käytännössä erittäin tärkeä juttu, semminkin kun G20 yrittää e Euroopan parlamentin aloitteesta pyrkiä tällaiseen vahvempaan yhteistyöhön. Minulla olisi yksi kysymys ja voidaankin kysyä, että oletteko te henkilökohtaisesti, onko teidän, onko teidän komissionne pohtinut, että millä tavalla, miten tämä on vaikuttanut Euroopan ja Amerikan markkinoihin ja miten tämä kriisi on levinnyt ja mi- miten siihen on reagoitu Atlantin molemmilla puolilla ja toisaalta minkälaisia saneeraustoimia on kaavailtu. Euroopan parlamenttihan on ollut hyvin kovin aktiivinen ja se on ehdottanut valvonta- ja äh, toimia ja paljon tiukempia, kunnianhimoisempia toimia kuin mitä kansallisella tasolla on tapahtunut. Me haluamme enemmän valvontaa ja enemmän sääntelyä. Ja tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen kysymykseni. Ja sitten finanssisektorin verotus. Ja kaikkihan tunnustavat, että, että finanssimarkkinoita eh, finanssimarkkinoiden täytyy itse rahoittaa eh, enemmän semminkin kun yhteiskunta on joutunut kantamaan kriisin seurauksia. Miten te arvioitte näitä ehdotuksia? Uskotteko te, että esimerkiksi EU yksin voisi ottaa käyttöön transaktioveron vai pitäisikö meidän tehdä samantyyppistä kuin arvonlisävero trans, äh, äh, näihin transaktioihin? Onko teillä äh, tällaisia ajatuksia ollut USAssa? Uh, thank you very much. And, uh... Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia myöskin, että tässä tunnustitte tämän yhteisen perintömme. Ihmiset, jotka tulevat hienosta, hienolta Jooniameren alueelta. No, minä luin totta kai hyvin paljon Euroopan vastauksesta ja toimista, joihin te olette ryhtyneet, mutta keskityin enemminkin siihen, että mitä me olemme tehneet viimeisen puolentoista vuoden aikana Yhdysvalloissa. Joten haluaisin nyt tässä puhua siitä, liittyen siihen, mitä minä tiedän tämän tutkimukseni puitteissa, niin kaikkein tärkein tapa, miten sääntelijät voivat toimia yhdessä – niin minusta vaikuttaa siltä, että tässä pitäisi käydä enemmän kahdenvälisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten välillä, koska totta kai on olemassa systeemisiä asioita, jotka liittyvät tähän, mutta myöskin merkittävä osa liittyy instituutioihin, tuotteisiin ja se kerta, kun minä tätä asiaa tarkastelin. Ja tarkastelin siis sitä, miten investointipankit, joilla oli näitä valvojia, niin vaikutti siltä, että EUlla oli säännöt, jotka olivat järkevät. Mutta sen jälkeen, kun direktiivi hyväksyttiin vuonna 2004, niin jos nyt esimerkiksi tarkastellaan EIGtä, AIGtä, niin tämän valvonnan kautta sen tulee tarkastella koko yritystä, ei ainoastaan tätä talletuspuolta. Ja se, mikä oli todella häiritsevää ja hämmästyttävää, oli se, että valvontaviranomaisen johtaja ja se, kun virasto oli allekirjoittanut kyseisen sopimuksen, hän totesi, että hän ei tiennyt, että hän, hänellä oli vastuu tästä, vaikka hän oli luvannut EUlle, että hän ryhtyisi toimiin. Hän myönsi, että hän ei tiennyt mitään esimerkiksi CDS-kysymyksestä äh, ja tässä puhutaan seitsemänkymmentäyhdeksän miljardista dollarista ja, dominoefektistä ja tässähän sitten 180 miljoonaa dollaria joutuvat yhdysvaltalaiset maksamaan, joten kun ajatellaan tätä puitteistoa, niin tässä täytyy kyllä olla enemmän valvontaa myöskin rajat ylittävästi näiden instituutioiden välillä, joten tämä olisi minun reaktioni kun ajatellaan tätä transaktioveroa, niin haluaisin sanoa seuraavaa. Minulla on omat mielipiteeni siitä, että meidän täytyy toimia siten, että meidän pitäisi ikään kuin nähdä itsemme yhdysvaltalaisena, en nyt voi puhua EUn puolesta, mutta suuren yleisön tulisi nähdä itsensä varovaisina takaajina, koska kun tällaiset suuret instituutiot epäonnistuivat, niin he pelastuisivat, joten miten tällainen sitten toimisi? Esimerkiksi ei antaisi hypätä ilman laskuvarjoa lentokoneesta, kun saisi tällaisen vakuuden. Ja Yhdysvalloissa meillä on melko hyvä järjestelmä – jossa me varovaisesti toimimme vakuuttajana, joten esimerkiksi maksettaisiin sellaisia tapahtumia silmällä petellä, mihin tarvitaan vakuutuksia. Minä kuitenkin henkilökohtaisesti puolen sellaista lähestymistapaa, jossa mm, äh, äh, maksetaan tällaista vakuuksista, joten en voi puhua tässä nyt tästä transaktioverosta. Minulla ei ole riittävästi tietoa, jotta voisin puhua näistä sisäisistä keskusteluista ne riittävässä määrin, mutta voin kertoa siitä, mikä tilanne on Yhdysvalloista. Paul Ryanin ja kongressin uusi budjetti, tämä on siis republikaanien budjetti vuodelle 2012 ja sitä eteenpäin, siinä halutaan poistaa tällaisten arvioiden ja Tämä mielestäni olisi kyllä erittäin haitallista. Ja haluaisin lisätä vielä, niin lopetan tähän, niin meillä on vielä yksi toinen keskustelu käynnissä Yhdysvalloissa. Tämä liittyy siihen, että miten miten tulisi verottaa nämä korkojärjestelmät. Tätä verotetaan pääomaa tuottona ja pitkään on jo pyritty siihen, että tätä verotettaisiin aivan tavallisena tulona. Tätä olisi huomattavasti enemmän ja tämä olisi erittäin suuri muutos veroteollisuudessa. Eli No sitten se Koferaati Antoni Satsas Pereseero sosiaalidemokraattien demokratiaryhmästä. Grazie Presidente. Kiitoksia, herra Angelides. Te käytitte hyvin suorasukaista puhetta sen kuvailemiseksi, mitkä ovat teidän johtamanne komitean johtopäätökset. Jotkut arviot ovat minun mielestäni erityisen arvostettavia siitä syystä nimenomaan, että ne ovat niin suorasukaisia ja rehellisiä. Te totesitte, että tämä oli ennakoitavissa tämä kriisi. ja väistettävissä. Minun tämä teki vaikutuksen, koska implisiitisesti se, te tunnustatte myös, ja teidän komiteanne tunnustaa sen, että siellä on ollut kovin monta toimia rahoituksessa ja politiikassa Amerikassa. Joka tapauksessa arvioitu monia asioita Joissakin tapauksissa jopa suoraan sanoen ei ole kannettu vastuuta, vaan vältetty sitä. Mikä ensinnäkin johti tähän kuplaan rahoitusmarkkinoilla, keinotteluun ja sitten näihin katastrofaalisiin seurauksiin, joista meille kerroitte. Niin sanoisin, että tämä valvontajärjestelmä oli aivan liian heikko, tai ehkä sitä ei ollut ollenkaan olemassa. Lisäksi voitaisiin vielä sanoa, että jatkossa, jotta vältyttäisiin tämän toistumiselta uudelleen, on aivan välttämätöntä ei pelkästään vahvistaa valvontamekanismeja, vaan varsin todennäköisesti meidän täytyy vahvistaa myös pakotejärjestelmää sellaisia ihmisiä tai laitoksia vastaan, jotka eivät ole kunnolla kantaneet vastuutaan. Tämä on varsin kiinnostanut minua, kuten monissa Euroopan maissa, minunkin maassani. Näiden vuosien aikana oli levinnyt myös yritysvastuuajatus, ja varsinkin pankeissa niitä välineitä, tätä välinettä käytettiin ensimmäisten joukossa. Mutta sitten, mitä nyt on tapahtunut, on aika ilmeistä että se, miten halutaan kuvailla johdonmukaisesti omaa toimintaa tai sitten mikä on se todellinen eh, hyve toiminnassa ja sitten jos ajatellaan varsinaista konkretiaa, niin siinä on aikamoinen kuilu niiden välissä. Siksi minä mietinkin, olisiko jotain hyötyä siitä, että mietitään tilannetta, että yritysvastuun kohdalla ei pelkästään hyväksyttäisi käytäntöjä, vaan olisi myös tarvittaessa pakotteita. Toinen kysymykseni kun te totesitte, että ehkä kriisin aiheuttamat vahingot kestävät ainakin viiden sukupolven verran. Minäkin uskon, kun ajatellaan kaiken sen valossa, mitä me olemme täälläkin selvittäneet omassa valiokunnassa. Nämä ovat valtavia vahinkoja ja kestävät pitkään ainakin tällä päin maailmaa. Mutta koska Yhdysvallat on nyt päättänyt tai päätti antaa tämän kriisin selvittämisen teidän komitealle, mutta jos ajatellaan niitä miljoonia ihmisiä, jotka ovat kärsineet vahingoista, ja jos nämä vahingot vielä jatkuvat niin pitkään, niin miksei sitten komiteaan tai johonkin toiseen komiteaan toisella toimeksiannolla tai mahdollisesti toinen toimeksianto sama komitea, että siellä mietittäisiin myös taloudellisia näkökohtia, mutta niiden rinnalla myös sosiaalisia näkökohtia. Äh, aika yllättävää, kun Yhdysvallat hyväksyi terveydenhuoltosäädöksen. Äh, siis tavallaan hyvin ennenkuulumaton hyvinvointivaltiopäätös kaikkine seurauksineen, mutta siinä ei ole kuitenkaan minkäänlaista orgaanista yhteyttä niiden ihmisten suojelemiseksi, jotka kriisistä ovat kärsineet. Antolin. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti. Minäkin haluaisin kiittää teitä teidän alustuksestanne ja näistä johtopäätöksistä, jotka ovat jo herättäneet aika lailla vastakaiku eurooppalaisissa viestimistä. Minusta vaikuttaa hyvin myönteiseltä, että ensimmäinen johtopäätös on, että tämä kriisi oli vältettävissä, ei mikään kohtalon isku ja väistämätön vaan se liittyy ylipäätään järjestelmän toimintatapaan. Tämä koskee sekä yksityisiä toimijoita, mutta toisaalta myös julkisia toimijoita. Varsinkin tällaisessa ympäristössä, jossa oli tiettyä delegitimaatiota julkisen toiminnan valvonnan osalta. Ja tässä oli kasaantumista myös siksi tämän vuoksi oli aivan käsittämätöntä, että hälytyskellot soineet. Tämä koskee myös tällaista euforiaa, joka syntyi. Eikä sitten tässä euforian tuoksinassa tajuttu ongelmia järjestelmässä. Me olemme huomanneet, että on valtava epävarmuutta, koska ei ole todellista näkemystä siitä, mitä oli tapahtumassa rahoitusjärjestelmässä. Oikeastaan minä ottaisin esille kolme eri teemaa ja haluaisin niitä lisää kuulla teiltäkin. Ensinnäkin tämä velkaantumisaste, se on varmasti suurin ongelma laina tai luotto ei vaikuta pelkästään yksityisiin toimijoihin, vaan se vaikuttaa totta kai myös äh, kiinteistöjen arvoon, äh, talouden toimintaan, eli lainotuksellakin on oltava rajansa. Varsin täytyy olla siis riittävästi pääomaa. Tarvamme selvät puitteet myös luoton määrälle. Ei se voi olla täysin rajoittamatonta. Toinen puolestaan tulonjako, jos ajatellaan se, miten tämä on jakaantunut, niin siinä on liikaa riskiä otettu. Liikaa, liian vähän aikaa ehkä vielä kulunut, että tajumme siitä, mit, mitä on tapahtunut todella. Kriisi ei ole vielä ohi. Ehkä tässä voitaisiin enemmän tehdä yhteistyötä tehokkaasti. Ja sitten kolmas teema, luottoluokituslaitokset. Niiden tehtävänähän olisi antaa selkeitä indikaattoreita, jotta sijoittajat voivat toimia järkevästi, mutta tämä järjestelmä on pettänyt monistakin syistä. Diagnostiikan, mm-hmm. laadun, diagnostiikan laadun puolesta, mutta tietoisistakin syistä. Siinä on varmasti myös markkinoilla omat lehmänsä ojassa olla puolueellisia. Ja siksi tarvitaan kriteereitä miettiä tarkemmin sitä omaa toimintamalliaan. That's a lot. Siinä on aika lailla tavaraa. Eiköhän sitten katsotaan, jos voin saada nämä palaset koottua. Ensinnäkin äh, puhuin tästä, äh, että tämä kriisi olisi ollut vältettävissä ja se tuntuu tietyllä tavalla simppeliltä, mutta se on kuitenkin äh, keskeisen tärkeää, niin että jos halutaan päästä tästä kriisistä eroon, luonnehtivat tätä pienenä töyssynä, se on pieni töyssä tiellä, kukaan ei voinut ennakoida, hänellä mitään ei oltaisi voitu tehdä, näin sanottiin. Ja tämä on todella se pohja sille, että mitään poliittisia äh, reaktioita ei syntynyt. Ja halusin vain sanoa, että minun äh, tuli mukaan tähän prosessiin, josta luulin, että siitä tuli äh, hyvä, hyvin toimiva finanssiala. Ja minä palasin sitten varoituskellojen tasolle. On valtavasti tietoa oli käytettävissä politiikan tekijöille ja myös yhtiöiden johtajille, joiden, joilla olisi omat velvollisuutensa osakkaita kohtaan. Ja se, että mitään ei tehty, vaikka tieto oli vaikka kuinka paljon, se oli järkyttävä havainto minusta. En nyt usko siitä, että pimeät markkinat, että ne ihmiset täysin ymmärsivät ja silloin, kun tämä asuntokupla paukahti miten laajalti ja syvälle se vaikutti, mutta ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö tieto olisi ollut vaikka kuinka paljon luototuksesta ja, ja tästä asuntokuplasta ja valtavasti tietoa myös <clears throat> arvopaperistamisesta. Kysymys onkin asetettava niin, ainakin minä kysyn itseltäni, että tässä tilanteessa miksi mitään ei tehty, koska tässä puhuttiin siitä, että miten me kuvittelimme, että tämä asia etenee. Ensinnäkin korvausjärjestelmä oli niin tuottoisa, ja näin ollen transaktiot tehtiin ilman sen kummempia ajattelmia, että vaikka tietoa oli siitä, että ehkäpä pikapuoliin tämä tie loppuu, että tämä kumpula on räjähtämässä, niin siitä huolimatta tehtiin kauppoja, koska ne oli strukturoitu niin, että siellä oli valtavat kompensaatiot, puhumat ilman mitään sen kummempia pitkän aikavälin seurannaisajatuksia. Sitten oli ajatus että jos minä menen, niin sinäkin menet. Se oli se, se konsepti näissä kompensaatiojärjestelmissä. Kompensaatiojärjestelmät olivat iso kannustin ja toisekseen varoitukset unohdettiin, koska ainakin meidän maassamme tämä että itsensä oikaisivat markkinat, tämä puhtaasti toimivat markkinat, se on todellakin vallitseva käsitys molemmissa poliittisissa puolueissa ja hallinnon tasoilla, eh, niin Bushin hallinnossa kuin muuallakin. Ja USA todellakin näki, että aina jopa vuonna 2007 loppupuolella vuoden 2008 puolella uskottiin, että, että markkinat oikaisivat itsensä. No totta kai siinä ei kalkuloita näitä kompensaatioiden vaikutusta. Tietoa oli käytettävissä ja, ja päätöksiä oltaisiin voitu tehdä tästä tältä pohjalta. Ja totta kai olet, olettamuksena oli se, että markkinat toimivat järkevästi. Yksi professori kertoi meille siitä, että, että ei, ei kivi eikä insinööri muuta mieltään. Tämä oli ajattelu, mutta ideologia vapaista markkinoista, ne ovat, se oli, niin kuin, se oli vallalle, että tämä olisi pitänyt havaita aikaisemmin. Kolmanneksi uskon, että, että tämä oli kapasit, kapasiteettiasia, nimittäin se, että eh, oli epäsuhta, eh, epäsuhta eh, sen suhteen, miten Wall Street toimii, ja taas toisaalta minkälainen kapasiteetti on lainsäätäjälle. Ja tämä keskustelut kahteen asiaan, nimittäin poliittiseen tahtoon. Et, siis puhtaasti poliittinen ideologia oli se, että ei haluttu eh, tiukkaa eh, hallinnon puuttumista asiaa, jos te luette tämän kirjan, jossa puhutaan lainsäätäjästä, että siellä ei nähty, he eivät, he eivät nähneet tehtäväänsä valvontatehtävänä. Ja, ja siis, se poliittista tahtoa ei ollut, eikä ollut myöskään äh, resursseja. Puhuin pääjohtaja Pöydänenkin kanssa, koska tämä on minusta tärkeä asia. Eli mikä on äh, silloin, kun tilanne, jossa äh, tällainen kompensaatiotaso Wall Streetillä ja taas toisaalta lainsäädäntötasolla on, niin tässä on valtavasti ilmiöitä, jotka liittyvät tähän mutta suurin kaikiti oli se tämä ideologinen tekijä. Ja palaan tässä Alan Greenspaninkin. On muitakin, mutta sanon vain silloin kun hän oli keskuspankin pääjohtajana, hän oli monissa tilanteissa, jossa oli tietoa riskistä, jota luotottajilla on lainoja annettaessa. Ja niin joka kerta hän, hän ja ajatuksensa on, että hän ei, ei halunnut lähteä tiukentamaan sääntelyä, vaan hän sanoi, että, että että yksityisessä haastattelussa, joka nyt on julkistettu webissäkin, netissäkin, niin oli, oli sellainen luotonantokäytäntö, että siihen tarvitaan ei enempää sääntelyä, vaan me tarvitsemme äh, lain täytäntöönpanoa. Ja sitten katsotaan pöytäpapereita vuonna 2000-2006 välisen aikana, sitten tämä ajanjakso, jolloin oli todella käsittämätöntä äh, luotonantoa ympäri maata – Silloin keskuspankki otti vain kolme tapausta, jossa luotonanto oli kohtuutonta ja asette, käynnisti asiasta tutkinnan kaksi pientä pankkia Illinoisissa ja, ja Kaliforniassa. Kyllä varoitusmerkkejä oli, mutta se usko, että markkinat korjaavat itse itsensä ja kapasiteettia ei ollut ja kaikki nämä olivat tärkeitä opetuksia meille. Sitten tämä pelote. Se on perustavanlaatuisen tärkeä juttu. On kaksi asiaa, jossa, jotka tapahtuivat. Oli paljon ihmisiä, jotka nämä, tämä toiminta ei todellakaan, ei todellakaan vastannut tästä, pitkän, tästä kestävää eettistä standardia, mutta mutta sanktiothan ovat olleet minimaalisia. Otetaanpa esimerkiksi Citigroup pankkiryhmä. Vuonna 2007 aikana Citigroup oli kutakuinkin sellainen, että sen osuus oli 13 miljardia dollaria. Ja nämä tappiot olivat USA, en tiedä kuinka paljon se vaikutti Eurooppaan, mutta ja tästä me tietenkin osakkaat ja suuri yleisökin. Sitten 2007 kesällä Citigroup, Citigroupin johto tajusi, että tässä on kovempi paikka, koska siellä oli paljon taseen ulkopuolisia yksiköitä. Sitten syyskuuhun mennessä puhuttiin kuin 50 plus miljardista dollarista ja sitten lokakuussa 15. päivä Citigroupin johto sitten laati raportin, joka on meidän komissiolla, jossa sanottiin, että, että riippumatta siitä, mitä julkisesti on sanottu, niin Citigroupilla on 55 miljardia näissä roskalainoissa kiinni. Samana päivänä Citigroup kertoi sijoittajille vielä kerran, että se on 13 miljardia. Ja sitten kunnes taas sitten monta vuotta sen jälkeen sitten äh, kerrottiin totuus. Mitä se, mitä, miten se sanktiointiin? Äh, 7 miljoonaa dollaria ja sitten myöhemmin vähän lisää dollaria. Se oli pääjohtajille, sitten oli se 5 miljoonaa dollaria. Ei tässä mitään pelotetta, ja näin ollen uskonkin, että, että jos kytketään tällainen kunnon sääntelyhallinto tähän, kuitenkaan mitään kunnollista sääntelymekanismia ei ollut USAssa. Sitten ehkä vielä pari muuta kohtaa. En nyt tiedä, millä tavalla voisi näitä luottoluokituslaitoksia luonnehtia. Ne ovat kuitenkin se, tämä malli on kuitenkin kaatunut. Ne, ne toimivat ja ne saivat palkkaa niiltä, jotka haluaisivat pitää kolmen A-luokituksensa. Eihän se ole mikään kestävä linja pitkän päälle. Ja on joitakin muutoksia tehty USAssa tähän sääntelyosastoon, mutta ei riittävän paljon meidän mielestämme. Tällä luottoluokituslaitoksella on, se on, paljon, se on sekin piirissä – ja siellä on pakko paljastaa analyysimallit, joita ne käyttävät. Ja aika hämmästyttävää siinä on, mainitsin Moodysin, ja Standard Poor's on myös, mutta Moody's on, Moody's on tehty tällainen äh, selvitys, ja Moody's sanoin, että oli vuonna 2007 äh, oli 40 oli näitä roskalaineja, jotka kolminkertaistuvat tänä aikana ja, ja näissä tukeuduttiin vuoden 1996 laskentamalliin, jotka olivat kuitenkin prime-lainoja. Ja niitä, näitä, tätä mallia käytettiin näihin roskalainoihin, mutta henkilökohtainen kantani on, että meidän täytyy päästä pois tällaista mallista, jossa joku maksaa reittauksesta. Tässä on selvästi etujen ristiriita. Senaattori L. Frankin on tehnyt ehdotuksen. Hän oli mukana tässä Dodd-Frank-laissa, ja jossa pyytettiin selvitystä, jos voisimme siirtyä pois tällaista järjestelmästä, jossa oli tällaisen puolueiden paneeli, joka voisi luokittaa, eikä niin, että, että Goldman ottaa tai Merrill ottaa sitten oman luokittajansa, mutta tällainen perustavanlainen malli oli korruptoitunut, mitä siellä oli käytössä. En tiedä, miten tämän voisi muulla tavalla sanoa, sanoiksi mukea. Ja sitten vielä pari kysymys. Sitten tämä velkaantumisaste. Uskon kyllä, että nämä standardit meillä olivat sinänsä maltillisia ja, ja olen toiminut tällä finanssialalla ja olin ihan järkyttynyt 2006 ennen kuin sitä ennen olin yksityisellä sektorilla sitä ennen kuin olin ollut Kalifornian varainhankinnassa mukana. 2007 oli järkyttynyt nähdessäni, että, että saatiin 95 prosentin rahoitus äh, tällaisiin hankkeisiin samaan aikaan. Sitten ne instituutiot ikään kuin lainoittivat itseään. Että tähän, tähän tarvitaan kunnollisia sääntöjä. Eiköhän tähän tämä riitä tässä vaiheessa. Sopiiko tämä puheenjohtaja? luulenpa, että meidän täytyy katsoa kelloakin. Meillä on puoli tuntia aikaa. Täällä on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Nyt kun sinä sanoit, 30 no sekuntia vielä. Yksi hyvä malli on, joka voi, jota voitaisiin käyttää USAssa investointilainsäädännön investointiverossa. Se on, jossa vaaditaan pankkeja, että lainat lainoja käytetään köyhiin kortteleihin, jossa vaaditaan kuitenkin tarvitaan sosiaalisesti, vastuullisia sijoituksia. Normaalisti olisi, normaalisesti olisi sitten seuraavaksi ALDE, eli liberaalidemokraattiryhmän vuodossa, mutta annan nyt tämän Gay Mitchellin puheenvuoron. Tiedän, että hän ei, hän ei pysty olemaan täällä loppuun asti gay. Thank you, chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Ranglides. Periaatteessa kysyisin teiltä, miten vapaat markkinat ovat? Ja siitä jatkaen, jos sopii, meillä on kyse vapaasta viestimistä, miten että siellä on paljon epävapaitakin, mutta poliitikkoina me tulemme aivan sätkyiksi, kun jossa viestimet antavat jotain suotuisaa selvitystä. Suuri osa viestimistä ei ole vapaita, me tiedämme. Ei meillä ole sellaista parlamentaarista demokratiaa kuin meillä pitäisi olla. Jos meillä olisi, niin päästäisiin erolle omista lehmistä ojissa. Eli minun mielestäni demokratia on epäonnistunut. Poliittisesti se on epäonnistunut ja se on epäonnistunut myös yritystasolla osakkaat esimerkiksi pilkkaallisesti suhtautuvat yritysjohtajia. Siksi kun käytetään termiä parlamentaarinen demokratia, vapaat viestimet, vapaat markkinat, niin miten vapaita markkinat oikein ovat? Ihmiset, jotka valvovat sitä, tai sitten jos ne, jotka ovat markkinoilla. Minä olen vapaiden markkinoiden puolesta, mutta minä haluan todella vapaat markkinat, ei niin, että jotkut sitten valvovat ja manipuloivat omien etuisen mukaisesti ja hyötyvät valuuttakaupasta esimerkiksi, ja siellä on vain pieni joukko ihmisiä, jotka pystyvät manipuloimaan markkinoita. Oletteko tätä ollenkaan selvittäneet? Miten vapaat markkinat ovat? Um, I think it's very... Niin. Täytyy tässä todeta, meillä oli puolitoista vuotta aikaa. Tämä on erittäin suuri kysymys. Minä sanon, että me tutkimme tai ainakin komissiossa me tutkimme sitä, että kun ajatellaan manipulointisyytöksiä, nämä luvut, niin ainakin nyt tässä tänä päivänä me, me emme komissiossa havainneet sellaisia tapauksia, jossa nämä rahoituslaitokset, eli siis hinnat olisi viety alas. No minä haluan nyt kuitenkin kommentoida yhtä asiaa, jonka otit esille. On selvää, että tämänhetkinen rakenne julkisissa yrityksissä, johtokunnissa ja hallinnointimallissa on sellainen, että se ei toimi. Ja sanon tämän nyt entisenä Kalifornian varainhoitajana ja puhun esimerkiksi myöskin suurimmasta eläkelaitoksesta Kaliforniassa ja myöskin toiseksi suuremmasta. Me todellakin toimimme siellä, mutta yleensä ottaen meillä olisi indeksirahastot, eli noin puolitoista prosenttia osuuksista, jotta pääsemme kuuteen seitsemän prosenttiin, niin pitäisi tehdä paljon työtä. Ja meidän totta kai monien kampanjoiden kautta yritimme saada tällaisia johtajia, mutta mutta tämä äh, osakasdemokratia äh, on kyllä myytti. Me puhuisimme näistä erityiseduista, joita näillä on. Ja myöskin kun ajatellaan johtokuntaa, joiden tulisi edustaa osakkaita, ja kun ajatellaan yrityksen pitkän äh, aikavälin arvoa, niin se ei toiminut. Tässä ei mitenkään näitä yrityksiä kyetty johtamaan, joten malli ei näissä toiminut ja nämä suurimmat vedot, joita, joihin nämä yritykset ryhtyivät, niin esimerkiksi pääjohtajat eivät tienneet tästä esimerkiksi AIG, no johtokunta ei tiennyt, mutta pääjohtaja, riskipääjohtaja esimerkiksi eivät tienneet sitä, että kun ajatellaan 79 miljardia luottoriskin vaihtoa ja se, että nämä tulisivat putomaan. Ja kun ajatellaan tätä huonoa hallinnointia tässä, niin se oli kyllä kriittistä. Nämä, näitä yrityksiä johtivat joko jotkin sellaiset johtajat, ja me emme, me emme huomanneet tällaista toimintaa tutkimuksena. No, yksi esimerkki, henkilö, joka oli tällainen aktivisti, E- erittäin älykäs sijoittaja. Hän omisti 20 prosenttia Moodisista ja kolmen muun kanssa hän, hänellä oli 55 prosenttia ja hän sanoi, että hän ei tiennyt mitään. Hän investoi, koska he toimivat hyvin. Hän ei edes tiennyt, missä yrityksen päämaja oli. Joten tässä hän ei edes tiennyt, että miten tällaista kestävää tuottoa oli tarkoitus saada aikaiseksi pitkällä aikavälillä. Kiitos Phil. Sitten ruotsalainen kollegamme ei ole tänään paikan päällä tänään, koska hän osallistuu puolueen kokoukseen, puolueen kokoukseen. Ja olenkin nyt hänellä sanonut kahteen asiaan, kolmen asiaan. Raportissasi puhuit loppauksesta Washington DC:ssä, ja silloin kun luetaan näitä numeroita, niin häm, aina olen todellakin hämmästynyt, kun olen huomannut, että teidän täytyy ottaa miljardi dollaria jotta jo pääsee osallistumaan osallistuksen presidentinvaalikampanjaan ja Wall Street käyttää kolmenumeroisia miljoonia ja miljardeja Washington DC:ssä. Onko mitään aloitetta, jolla voitaisiin vastustaa tai pysäyttää tällainen, koska tämä on selvä, että tämän plutokratia, ei tämä demokratia, se on plutokratia. Maa, raha hallitsee maata. Ja sitten kohta kaksi, finanssisektori edustaa nyt koko talouden painoarvoa, vähän niin kuin Britanniassa itse asiassa. Kysymykseni on, onkin, onko minkäänlaista pyrkimystä saada uudelleen teollistettua USAn talous, että lopetettaisiin ulkoistaminen ja tuotaisiin joitakin aloja takaisin maahan. Ja kolmas kohta, meillä on ongelmana julkinen velka Euroopassa. Teillä on ehkä toisenlainen, mutta tällainen julkinen velka on toisella toisenlainen teillä. kuinka paljon julkisesta taloudesta, jo, julkisesta velasta johtuu tästä finanssikriisistä ja sen vaikutuksista? By the way, these are all good questions. Hyviä kysymyksiä kaikki. Mm, älyllisesti kyllä olen nyt pannut haastavan tilanteeseen minut. Enkä saa kunnon vastauksia antaa. Jos puhutaan loppauksesta, edunvalvonnasta, viita, Wolf siihen, että meidän kertomuksessamme todettiin, että rahoitusmarkkina-alalla käytetään kaksi miljardia dollaria lobbaukseen, siis liittovaltiotasolla mukana ei ole sitten se, mitä tehdään osavaltiotasolla tai paikallisella tasolla. Sitä paitsi ei siinä oleskaan myöskään mitään mediakonsulteilla muille neuvonantajille maksta, jotka on rekisteröity lampareina, mutta 2 miljardia 99 2008 välisenä jaksona. Henkilöt tällä alalla käyttivät noin miljardin myös kampanjointiin. Minä sanoisin itse, entisenä kansanedustajana, että pelikenttä on aika pahasti kallellaan, mutta ei se ole pelkästään kyse näistä panoksista, vaan kyse vallasta, vaikutusvallasta ja, ja alan sijainnista poliittisen ja taloudellisen vuoropuhelun keskiössä. On kyse muusta kuin kampanjointien osallistumisesta. Se on pikku osa kaikesta. Ihmiset tulevat rahoitusalalta hallitukseen ja palavat rahoitusalalle. Esimerkiksi valtiovarainministerit oikeastaan tulevat rahoitusalalta perinteisesti. Se on järjestelmällistä ja ongelmallista. Minä sanoisin, että meillä olisi parannuskeinoja, mutta kun ei ole, paristakin syystä, no ehkä oikeastaan yhdestä syystä varsinkin. Se liittyy korkeimpaan oikeuteen. Vuonna 1996, juuri ennen Watergatea, ennen kuin Nixon kaatui, Watergatein jälkeen tuli korjaa. Tämä johti siihen, että summia muutettiin ja asetettiin rajat yksityisen tahon osallistumisella, mutta tästä laista oli, joka johti siihen, että yksikään ihminen, jos minä haluaisin senaattiin tai kuvernööksi, niin, niin olisin, ei ole mitään rajaa siinä, kuinka paljon omaa rahaa panen. Ja sitten lain mukaan ei pystytty rajoittamaan sitä, mitä kolmannet osapuolet panivat peliin. Siis vaikka ehdokkaat ja tavallaan myös poliittiset puolueet kyllä ovat joutuneet suitsimaan rahapanostaan, niin Vrakat ihmiset pystyvät suitsitta tukemaan. Ja jos puolueet eivät koordinoi edustajan kanssa mitään tai ehdokkaiden kanssa, niin voivat myös rajoituksitta panna peliin rahaa. Tässä on olemassa myös oma päätöksessä, joka on vielä helpottanut yrityksille osallistua myös yl- ja sen liittovaltiotason toimintaa. Ne pystyvät paljon helpommin tukemaan ja vahvistamaan ehdokkaita. Siis tavallaan tämän myötä rahaa on tullut paljon enemmän eikä vähemmän. Sitten lopauksesta vielä. Oli todella kiehtovaa, kun tarkastelin kriisivaliokunnan työtä, nähdä, miten olette keskittyneet kyllä diagnoosiin, mutta keskitytte myös siihen, miten Eurooppa voisi olla kilpailukykyinen, miten tarvitaan ja minkälaisia investointeja. Mielestäni meidän maassamme meillä on poliittinen vaje. Ja riittävästi ei kiinnitetä huomiota tähän investointien yhteyteen siihen, missä olisimme kilpailukykyisiä, missä voisimme valmistaa laadukkaita tuotteita ja maksaa korkeampia palkkoja ihmisille. Tämän tyyppistä politiikkaa meillä ei ole vuosikymmenin ollut maassamme. Mm minä olen muun muassa ollut joskus puheenjohtajana myös Apollo-liitossa. Se on kansallinen liitto, jossa on ympäristöryhmittymiä, liittoja, erityismielisiä äh, johtajia, jotka haluavat puhtaita työpaikkoja, puhdasta yritystoimintaa. Meillä on omat taitopakettimme, turvallisuustarpeet huomioitu, luonnonvarat on määritelty myön että olisi enemmän uusiutuvia energialähteitä, aurinkoa ja tuulta, eikä pelkästään sitä tuoteta, vaan myös komponentteja tätä tuottamista varten. Haluamme lisätä kysyntää. Vähän on kuitenkaan maassa tehty, että kysynnän vastapainona olisi myös tarjontaa kansallisesti. Se on valtava puute, kyllä mielenkiintoista, miten Chris-valiokunta on mietinnössä tähän keskittynyt myös, tähän alaan. Ja tämä globaalin finanssikriisi, vaikutus julkiseen velkaan. Well, enormous. No, valtava. Huolimatta väitteistä oikealta siiveltä rahoituskriisillä on ollut valtavat vaikutukset liittovaltion budjettiin, ihan valtavat vaikutukset johtuen siitä tulot ovat kutistuneet, työpaikat kadonneet. Minä voin puhua osavaltioni Kalifornian puolesta annan vain yhden esimerkin, missä rahoituskriisi on johtanut valtaviin seurauksiin. Jos ajatellaan julki, valtion velkaa, osavaltion velkaa. Kalifornia aikanaan oli osavaltiolla jopa hyvinä aikoina, kuten meillä päin sanotaan, se oli yli rajojensa, eli ylimenojen kulutti yli tulojen kulutti. Sitten kun Schwarzenegger tuli valtaan, minä kampanjoin myös saman tehtävän puolesta. Ja minä esitin kampanjassa huoleni siitä, mitä tapahtuu osavaltio, jos tulee taantuma. No, Kalifornia tänä päivänä on nyt tilanteessa, missä on 26 miljardia dollaria alijäämää budjetissa, joka on noin 80 miljardia dollaria. Kyllä, toki me olimme huonosti valmistautuneet taantumaan, se oli ongelmallista, mutta leijonan osaa alijäämästä on pelkkää selvää tulosta siitä, että on työpaikka menetetty, kulutus on heikentynyt. Osavaltion vuositulot tänä päivänä on 41 miljardia dollaria vähemmän kuin ennakoitiin marraskuussa 2007. Se on kaikkein suurimpia tekijöitä. 12 prosenttia työttömyyttä, ja työnhakijoiden mukaan, mukaan lukien se on 17 prosenttia, se vaikuttaa myös kulutukseen. Se on mitattiva miten tahansa yksi suurimpia tekijöitä. Ja lisättäkö vielä, että opettajien eläkkeet, opettajat saavat 50 dollaria vuosittain, niin keskieläke Kaliforniassa, ja siellä maksaa kaikki paljon, ja siellä opettajat eivät saa mitään sosiaaliturvaa osaksi, on 24 24 000 vuodessa. Robert Robert Siller Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmästä. Uh, haluaisin käyttää tässä äidinkieltäni, kiitos. Wolf uh, Mistä se tulee? Mm. Niin, haluaisin vain kysyä tästä Kalifornia esimerkistä. Äh, herra Angelidis, haluaisin kuulla vastauksenne, koska te olette tässä kolmas osapuoli EUn ulkopuolinen sellainen, joten mikä on teidän näkemyksenne tulevaisuudesta? Te totesitte, että Kalifornia käyttää tai kuluttaa enemmän kuin mitä se saa. Ja kriisi on vaikuttanut hyvin paljon tähän tilanteeseen ja me tarkastelemme tätä Euroopan tilannetta – me olemme lainsäädännössä mielessä hyvin erilaiset verrattuna Yhdysvaltoihin, joka on siis liittovaltio. Texas on osavaltio, jossa tilanne on parempi. Ehkä he voisivat ostaa Kalifornian arvopaperit. Mitä sitten tapahtuu näiden korkojen kanssa Pitäisikö ne pitää sadassa prosentissa, niin kuin esimerkiksi Irlannissa kävi? Irlannin velka kasvoi merkittävästi Ja jos nyt ajatellaan pääomaa ja joukkovelkakirjoja, tässä me nyt sitten joudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa on kaksi eri leiriä. On sellaisia maita, jossa ryhdytään kiristämään toimenpiteitä. Esimerkiksi BKT saattaa pudota monia vuosia, työttömyys on, luvut ovat korkeat. Ja sitten Euroopassa on myöskin toinen leiri, jossa kasvu olisi puolestaan hyvin merkittävää. Työllisyysluvut tai ainakin suurin osa työssä olevia voivat mennä näihin, näihin maihin, joissa, jotka ovat menestyneet paremmin, joten näissä, tässä toisessa leirissä tilanne saattaisi huonontua vielä seuraavan 10-15 vuoden aikana. Mikä on teidän näkemyksemme? Onko tällainen vaihtoehto realistinen Euroopassa? me joutua tällaiseen tilanteeseen kymmenen vuoden kuluessa? Koska jos ajatellaan pitkän aikavälin eh, EUn kohesiopolitiikkaa, tässä tarkoituksena oli poistaa nämä aukot jäsenvaltioiden välillä. Ja mitä me joudumme tähän tilanteeseen, jos toimenpiteemme eivät ole oikeat, joten mikä on teidän näkemyksemme Yhdysvaltain näkökulmasta? Kiitos. Um, Kiitoksia. Tämä on yksi sellainen kysymys. Täytyy sanoa, että en katso, että olen riittävään. En pysty tähän kyllä vastaamaan, mutta ehkä me voisimme kahden kesken keskustella. Tämän jälkeen voin antaa teidän käyntikorttini, niin voin sitten Tämä ei ole oikeastaan minun asiantuntemukseni piiriin kuuluvin, kuuluva kysymys, enkä pysty antamaan teille hyvää vastausta. Voin puhua tietenkin Kalifornian esimerkin valossa. Odottaisin, että noin loppupeleissä nämä obligaatiot, nämä joukkoveltakirjat maksetaan korkoineen. Kuka maksaa, kysyy puheenjohtaja. No, no niin kuin se homma menee Kaliforniassa, saavat ää, sitten maksetaan ensin koulutusvenot, sitten muut kärsivät sitten muualla, niin kuin terveydenhuolto, paikallishallinto. Näin se menee. No niin, Nikolaus on the Kiitoksia puheenjohtaja herra Angelidis. Minä puhun kreikkaa. Minä haluan painottaa tätä. Olen erittäin iloinen siitä, että olette täällä paikan päällä ja ö, olen myöskin iloinen siitä, että olette kreikkalaista syntyperää. Tämä on myöskin yksi niistä syistä, miksi minä tässä nyt rohkaistuin esittämään seuraavat kysymykset. Ja tietysti yksi syö tähän on myöskin se, että näistä vastauksistanne minä olen havainnut sen, että tämä komissio toimi erittäin intensiivisesti teidän puheenjohtajuutenne alaisena ja myöskin lopputulos oli erittäin myönteinen yllätys minulle. No ensimmäinen kysymys. Me olemme havainneet, että kriisiä ei olisi voinut välttää, joten haluaisinkin kysyä teiltä, niin en lähde siitä, että Yhdysvalloissa opiskellaan mitenkään markkinaintensiivisesti. Tästähän tuli bestselleri Euroopasta kriisin jälkeen, mutta ehkäpä joitakin ennusmerkkejä kriisille oli tämä saippua kupla, johon uudet teknologiat liittyvät. Eikö tämä nyt jotenkin aiheuttanut sitä, että hälytyskellot alkoivat soida eikö teillä ollut sellainen vaikutelma, että kriisi tässä on tulossa? Eli tämä ideologinen dogmatik, oliko se niin vahva, että ette mm, halunneet siellä nähdä kriisin merkkejä? No kyse ei tässä ole mistään historiallisesta, vaan johtopäätöksistä pikemminkin. Eli tämä perusdogmatiikka, joka päti esimerkiksi oman keskuspankkiin ja siihen, että markkinat voisivat itse säännellä tilanteen. Itse totesivat, totesitte, mea kulpaa, me tässä teimme virheen. Joten tehdäänkö tässä nyt se johtopäätös, että markkinat eivät pysty itse sääntelemään itse, että, että pitää löytää toinen lähestymistapa? Ja sitten vielä toinen kysymys, koska vastasitte näin avoimesti ja rehellisesti. Tämä ei nyt ole mikään epäluottamuskysymys. Olisin halunnut kuulla, miten tämä kyseinen komissio miehitettiin. Puheenjohtaja totesi, että me olemme täällä edustajia, mutta miten teidän komissionne muodostettiin? Tapahtuiko tämä esimerkiksi, että mitä heiltä odotettiin näiltä henkilöiltä vai miten. No sitten vielä tämä ev- evaluointi, arviointi liittyen näihin keskuspankin johtajiin, joutuvatko he vastuuseen tilanteesta? Ja, ja sitten vielä kysymys liittyen Yhdysvaltain pankkeihin. Tässä tietyt pankit pelastettiin, mutta toiset sitten menivät konkurssiin. No mutta tämä on siis yhdysvaltalainen asia. Tässä kuitenkin käytettiin hyvin paljon julkista rahoitusta ja tietyt pankit tässä, miksi ne pitäisi jälleen yksityistää? Olisin halunnut vielä kysyä enemmänkin, mutta ei meillä varmasti niin paljon aikaa tässä ole käytettävissä. Äh, äh, Kiitoksia. Ensinnäkin tek- tekniikkakupla kupla oli tietenkin yksi hälytyskello, mutta oliko Fedissä kykyä kuitenkaan sitten hallita tällaista kuplan räjähtämistä? Siellä oli niin kutsuttu valtava maltti. Ajateltiin, että aloitetaan kaudesta, jolla rahoitusmarkkinat ovat tehokkaampia, vähemmän volatiileja, ja sitten tämä tech bubble romahti – Kyllä, siellä on kuusi miljardin menetys vastattavissa. Se hävisi tuulena ilman, mutta kuitenkin aika pieni taantuma oikeastaan vuoden verran oli, eikä valtavia vaikutuksia oikeastaan työllisyyteen, mutta kuten tässä se oli todellakin saatava eikä niinkään velkaa, eli siinä ei ollut samaa ongelmaa. Mutta sanon kyllä, että sitten jos katsotaan mitä silloin tapahtui, niin monet käytänteet, rahoituslaitosten käyttämät käytänteet olivat ihan samoja vakuuksina esimerkiksi, tai hyvin paljon samantyyppisiä käytänteitä, mitä sitten käytettiin tämän tech-kuplan aikana. Siellä oli muun muassa yritysostoja, oli tutkimuskertomuksessa, sanottiin, että valtavan hyviä sijoituskohteita, kun ne sitten tunnustivat yksityiset, eikä olekaan. Sitten oli myös erilaisia skandaaleja, jossa ihmiset saivat suosituimuusaseman näiden yritysostotarjousten hyödyntämiseksi. Sitten jotkut maksuvat myös yritystä auttamiseksi, millä tulee Enron esimerkiksi, sai velkasaneerauksen ilman, että palaistettiin ihan kaikkia tiloja, kuten ajateltiin, että pitäisi tehdä markkinoille. Siis itse asiassa 2001, 2002 ja 2003 oli Aalto-skandaali Wall Streetissä. Silloin sen olisi pitänyt olla aika iso hälytyskello tulevasta. Monelta osin voisi sanoa, että siinä noudatettiin ihan samoja käytänteitä, mutta sitten myöhemmin suuremmalla areenalla, suuremmissa vastattavissa, nimittäin ihmisten kodeissa. Tämä nyt henkilökohtainen kommentti paremminkin, että senaattori, joka ylitti Enronin jälkeen muuta käytäntä oli Paul Saavein Marylandista, niin ei kun anteeksi, tämä nyt oli tällainen helleeninen ylistys. Mutta kyllä, kyllä kriisiä edelsi hälytyskelloja jo. Toiseksi kysyitte meidän komiteamme kokoonpanosta. Jos sallitte, niin sanoisin, että herra Klinskin toti, että olisi aikaisemmin pitänyt jo sanota, sanoa, tai ehkä kyselyn yhteydessä, että meillä oli kymmenen jäsentä. Tietäkää, että loppujen lopuksi meillä ei ollut mitään yksimielisesti hyväksyttyä kertomusta. Kuusi jäsentä demokraattijohtoisen kongressin nimittäminä, neljä republikaanien nimittäminä Vaatimuksena oli, että kukaan ei voi olla valittuna missään. Ja komitea, nimisellä pitää olla asiantuntemusta kiinteistöalalta, rahoituksesta, pankkitoiminnasta, näiltä tähdellisiltä aloilta tämän tyyppisessä tutkinnassa. Loppujen lopuksi demok- demokraatit nimittivät viisi demokraattia yhden riippumattoman. Republikaanit nimittivät neljä republikaania. Sitten kun tuli korkea aika julkistaa kertomus, niin siellä oli viisi demokraattia yksi riippumaton takana. Republikaanit eivät pääset yksimielisyyteen keskenään edes. Yksi erimielisistä lausunnoista kertomuksessa pani oikeastaan kriisin hallituksen kiinteistöpolitiikan kontolle. Yksikään muu jäsen ei tätä hyväksynyt. Muut kolme republikaania esittivät oman eriveen käsityksensä. Monelta osin voisi sanoa, että ne olivat samansuuntaisia, koska itsekin totesivat, että me olemme suurelta osin samaa mieltä enemmistön kanssa. Ehkä suurin ero oli, että meidän mielestään, no he olivat samaa mieltä esimerkiksi luottoluokituslaitosten roolista siitä, että missä oli puutteita, että oli myös asuntolainoissa petollista toimintaa, mutta he eivät ole halukkaita allekirjoittamaan vastuunkantoa toimista. Meidän mielestämme se oli kuitenkin olennaista. Meidän tehtävänämme ei ole osoittaa, mitä oli tapahtunut, vaan miksi oli tapahtunut. Totta puheen Siis kuka oli vastuussa tapahtuneesta? Ei riitä, että sanoa, että olivat samaa mieltä, että asuntolainoitustandardit romahtivat jopa vaarallisiksi asti, niin että tuli miljoonia asuntolainoja, jotka olivat puutteellisia ja allekirjoittamisesta lukien huonoja. Olivat samaa mieltä myös vastuunkannosta. Me halusimme myös miettiä, että Fedillä oli valta tätä selvittää monelta osin päätti olla toimimatta. Ikävä kyllä, näin 2008 sitten asuntolaina kuplalla oli jo puhjennut ja kriisi oli käsissämme. Mitkä laitokset sitten selvityt, mitkä eivät? Jos kliinisesti katsoo, niin oikeasti siellä on, no ensinnäkin, pienemmät laitokset, jos monet säästöpankit, Siis kyse on pienistä nimenomaan FDs, Federal Deposit Corporate Institute, on koonnut kaikki suurimmat laitokset. Kaksi annettiin mennä nurin Lehman Brothers ja sitten Washington Mutual. Se oli tämä toinen tapaus, missä velkojat eivät saaneet ihan kaikkia Washington Mutual on Seattleissa toimiva merkittävä lainaaja. No totta puhuen, hallituksella ei oikeastaan koskaan ollut mitään kattavaa suunnitelmaa. Menivät tapauskohtaisesti eteenpäin. Se ei pelastivat B. Stearnsin tukien ostoja, joita J.P. Morgan teki, ja sitten takavarikoivat ja sitten panivat valvontan Fannie Mayn ja Freddie Macin, koska ne olivat niin valtavia kooltaan, ja siellä oli kautta maailman näitä lainoja. Sitten Liiman sai mennä nurin. Voin antaa pitkän selityksen, ja se on myös tässä kirjassa selitetty, miksi näin ehkä tehtiin. Siellä oli yhdistelmä eri syitä. Ben Bernacki on väittänyt tähän asti, ja kunnioitan sitä kovasti, että ei heillä ollut oikeudellista valtaa pelastaa Liiman, koska siellä oli niin paljon muita vastattavia. Meidän johtopäätöksemme komiteassa oli, että oli yhdistelmä syitä – osa poliittisia syitä, he olivat huolissaan, mitä vaikutuksia sillä olisi, kun Stöns oli pelastettu ja, ja Freddy ja, Mac, Freddy ja Fanny Maykin. He eivät ehkä pystyneet löytämään kumppania riittävän ajoissa myöskään. No loppujen lopuksi oikeastaan Ben Bernanke totesi, että markkinat olivat mukautuneet tähän, koska ihmisillä oli aikaa sitten suunnitella Ben Stönsin jälkeen ikään kuin markkinat toimivat paniikitta, mutta mitään järkevä suunnitelma ei ollut. Mentiin päivä päivältä eteenpäin. Eli Liimanin jäljeltä joku ei olisi halunnut pelata Liimanin, koska siellä jouduttiin AIG vuoksi pitämään varanoissa varat ja se olisi muuten romahtanut. Loppujen lopuksi minä olen sitä mieltä, että hallitus vai teki päätöksen olla pelastamatta Liimania monistakin syistä. Uh, ehkä yksi Plasma oli entinen Goldier. I don't, I don't, I don't believe. En usko, että ajatellaan hänen kantaansa, niin- että se vaikutti hänen päätöksentekoonsa. Se eivät ehkä nähneet liian riittävän syvälle vesiin. Lukekaapa kertomuksen, me olemme ottaneet esille kaikki huolet, osa aivan poliittisiakin. Ehkä ihmiset haluaisivat toisenlaista pelastamista, ehkä aggressiivisempaa toimintaa. Uh, no niin, seuraavaksi Mario Borgesios. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää kiitokseni, arvostukseni, mitä suurimmassa määrin siitä, että puheenjohtaja Angelides on tänne tullut tällaisen historiallisen tapaamisen merkeissä valiokuntimme kesken. Heti kriisien räjähtämisen jälkeen tieteellisessä yhteisössä oli paljon erilaisia käsityksiä myös englanninkielisissä yhteyksissä. Et, mm, ja heille tehtiin kysymys, miksi kukaan soittanut hälytyskelloja, kun jotain oli ehkä nähtävissä, kun tämä maajäristys, sitä aikanaan tuli rahoitusalalla. Meidän valiokunnassa me olemme halunneet, minäkin olen korostanut tätä puolta, olemme halunneet muistuttaa siitä, että talouden Nobel-palkinto, joka annettiin ranskalaiselle Maris Morellelle, niin hän oli jo ennakoinut syitä. Hän on tehnyt valtavan arvokasta tieteellistä työtä syistä. En tiedä, onko teillä sitten komiteassa mietitty myös tieteellisiä näkökohtia, taloustieteilijöiden näkemyksiä, jos tiedä sitten tuntevatko hyvin Wall Streetin järjestelmät varsinkaan näitä käytänteitä, joita käytettiin. Tässä viittaan tähän valtavan lobbaustoimintaan myös, jos pitää paikkansa, kuten pidän paikkansa pitävänä, kuten teidän kirjassa todetaan, että tuli tällainen varjopankkijärjestelmä 2008 se oli suurempi kuin säännelty pankkisektori. Ja kiitos nimenomaan valittujen harjoittavan politiikan se, että haluttiin vain antaa olla suitsematta vapautta millään muotoa. Tämä otti sitten keinotteluun. Tämä viittaa myös Klasti Kallin kirjaan. On näkikö teidän komiteanne mitään syytä uudelleen kirjoittaa niitä normeja tämän lain osalta, koska siellähän jopa monet edunvalvontaryhmät rahoitusmarkkinoihin liittyen halusivat tämän lain poistaa. Minusta vaikuttaa aika heikolta väitteeltä, jota Euroopassa varsinkin esitetty ja jonka mukaan tämä laki olisi vastoin universaalin pankin ajatusta. Nämä säännöt kuitenkin toimivat varsin hyvin, kunnes tämä laki kumottiin. Eikö teidän mielestänne ole aika omituista, että Fed ylirahoitti joitakin eurooppalaisia pankkeja? Mistä se oikein on peräisin? So uh, let me take each of these. First of all, We did talk to... Niin, me puhuimme akatemikoiden kanssa. Meillä oli 700 ja niin poispäin eh, haastattelua. Monet olivat yliopiston väkeä ja monet varoittivat tällaisesta kaatumisesta. Esimerkiksi tässä kirjassa löytyy kohta Rogrom Rajam oli yksi tällainen henkilö, joka meni vuosittaisen Fedin konferenssiin. Ja tämä oli siis vuonna 2005. Hän esitti paperin vuonna 2005. Rahoituskehitys on tehnyt maailmasta riskialttiimman pääjohtajat saisivat liikaa kompensaatiota lyhyen aikavälin voitoista ja niin poispäin. Hän puhui myöskin luottoriskin vaihtosopimuksista ja siitä, että ne saattaisivat myöskin vaikuttaa järjestelmään. Viranomaiset eivät voisi vaikuttaa tähän ja äh, myöskin he ottivat yhteyttä meihin ja että häneen suhtauduttiin ylimielisesti. Lawrence Summers, aikaisempi valtiovarainministeri, myöskin haukkui Rojania ja totesi, että minä olen ikään kuin vanha kristitty, joka menee leijonien eteen, joten tässä kyllä oli koko joukko ihmisiä, jotka osasivat tästä tilanteesta varoittaa. No, tämä ensimmäinen kysymys. No toinen liittyi tähän lainsäädäntöön. Glass-Steagallin. Tämä äh, tuli siis huomattavasti ennen vuotta 1999 jo 80-luvulla. Alan Greenspanin äh, johdolla. Tässä tarkoituksena oli tehdä siis hyvin paljon enemmän arvopaperikaupan osalta. En ole varma, että voinko nyt tästä antaa mitään kattavaa äh, lausuntoa, mutta kun nyt ajatellaan Citigroupia ja mitä sille tapahtui, tämä hyvin perinteinen pankki instituutio, kun tämä laki romahti, arvopaperi markkinoilla tilanne muuttui ja tässä tapahtui 50 mil, 50 miljardin dollarin häviöt ja koko tämä instituutio näin joutui riskialttiiksi, joten se, että tämä romahti, johti siihen, että Citigroup otti enemmän riskejä. No sitten yksi asia, mikä liittyy vielä tähän lainsäädäntöön, se on tärkeää, että kun se 20-luvulla otettiin käyttöön, se oli kuluttajan suoja lainsäädäntö ja sen tarkoituksena oli suojata kuluttajia siltä, että kun he menevät pankkiin ja kun he ajattelevat, että se on rahoituslaitos, konservatiivinen sellainen, ja nyt sitten 20-luvulla tarjosi korkea, korkeita osakkeita, joten tässä kuluttajat ikään kuin olettavat, että jos tekee, tekee pankin kanssa kauppaa, niin saa tällaisia arvopapereita. No sitten kolmas kysymys, en muista enää, en kirjoittanut sitä ylös. Niin, puhuinko siitä kenties jo? No, uh, the third question. Niin, se kolmas kysymys. Voitteko toistaa kolmannen kysymyksen? Kolmas kysymys oli, miten ihmeessä Fed investoi niin valtavasti eurooppalaisiin pankkeihin? You'd have to ask Mr. Bernanke. I will... Täytyykö se Bernankelta, koska me ainakin olemme, pystymme saamaan paljon tietoja niistä lainoista, joita ne tehtivät instituutioita. instituutioiden Yksi haasteemme oli se, ja luulen, että että puheenjohtaja Klins on myös viitannut tähän. Meillä oli aika vähän aikaa. Aloitimme jo heinäkuussa 2009 ja piti sitten äh, saada tiimi äh, niin kuin nollasta kasattua. Meidän piti toimittaa raportti alun perin äh, joulukuussa 2010, mutta se siirtyi 2011 puolelle. Avattiin paljon ovia, jos sanottiin, että me avasimme paljon ovia siten, että me annoimme paljon tietoja käyttöön, jotka niin kuin sanon alussa ja edelleenkin uskon, että mä olisin paljon ovia näin, ja jotta tutkinta voi jatkua. Ja nyt Fed on nyt julkistanut paljon enemmän tietoa siitä, kuka käytti tätä ikkunaa ja seuranta, seurantaa tarvitaan, ellei kongressissa, niin sitten jonkun muun tutkintaelimen toimesta. Kiitoksia. Sitten Pervanchille vielä kerran puheenvuoro. Euh. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Tästä voi paljon ottaa vaarin. Ja palaan vielä alustukseen. Se, ne, jotka meitä kuuntelevat tai meiltä jotain odottelevat, niin äh, moni odottelee muutosta suurella huolella jos teidän komiteanne työ nyt on jo päätetty ja meidän valiokuntamme työ kesäkuun, kesä, kesään mennessä on myös päättymässä, se, mitä tästä nyt voidaan oppia teidän sanomastanne, niin että poliitikkojen täytyy pystyä vastustamaan markkinoita, ainakin olla niin vahvoja, että voi olla rintarinnan niiden kanssa. Me tarvitsemme välineitä, jotta markkinat toimisivat hyvin. Kuitenkin äh, täällä ja teillä on kuitenkin huomattu, miten vaikea on päästä tästä puusta pidemmälle. Se, mitä se totesitte tästä Frank-paketista, joka nyt horjuu joidenkin haluttomuudesta kongressissa niin, että viranomaiset saavat keinoja täytäntöönpanno lainsäädäntöä. Meillä on oikeastaan sama ilmiö täällä meilläkin päin, Yhdysvalloissa tämä paketti, jonka kanssa on päästy paljon eteenpäin Meillä puolesta on valvonnassa hankkeita vireillä ja olemme työn touhussa. Mutta valvontapaketissa meillä on sama ongelma. Jäsenvaltiot, jos nyt ovatkin hyväksyneet ajatuksen, että päästään valvontamekanismi eteenpäin Euroopassa, ovat kuitenkin osoittautuneet hyvin äh, haluttomiksi, kaunisti sanoen, kun pitäisi sitten nimetä henkilöitä, joilla olisi riittävästi auktoriteettia panna kampoihin, niin että niillä olisi myös rahaa käytössään. Kollegallemme Porgetsiolle puhuitte myös Glass-Steagall asetuksesta, säästö- ja vakuutuspankkien erottelusta. Minäkin teen oman esitykseni tällaisesta erottelusta omassa mietintöehdotuksessa. Niin mielestäni kannattaa katsoa asioita vähän tarkemmin tästä näkökulmasta. Palaan siihen, mitä juuri äsken totesin lehdistötilaisuudessani Tässä kriisissä, kun ajatellaan meidän mietintömme ensivaihetta, niin olin omaksunut aika holistisen lähestymistavan johtuen kriisin luonteelta, että on kyse taloudesta ja sosiaalisesta puolesta. Ja Sergio Cofferati äh, palasikin tähän teemaan. Ensimmäinen versioni kriisin analyysistä oikeastaan, se oikeastaan törmäsi siihen, että ei haluttu nähdä kriisin sosiaalisia alkuperiä. Rahoitusmarkkinat olivat kuitenkin hyödyntäneet myös palkkapaineita ja olivat kuitenkin myöntäneet lainoja ihmisille, jotka olivat kestämättömässä tilanteessa – Mutta sitten samaan aikaan, kun jos jotain liian radikaalia esitetään markkinoiden toiminnalle, niin ei sitten sieltäkään löydy yksimielisyyttä. Se, mikä tässä on perustavanlaatuista minusta, ceux qui sont à l'origine de cette crise. Jos ajatellaan kriisin syntyä, niin ne, jotka ovat sitä vastuussa, niiden pitäisi myös sitten miettiä parannuskeinoja, mutta sellaisia ei löydy. Koko iltapäivän aika nyt on nähty, että sääntelykeskustelua käydään, edunvalvontaryhmät rahoitusmarkkinoilla käyttävät valtaansa myös, ja niinpä demokratiamme tai markkinoimme toiminnan kannalta meidän pitäisi pystyä organisoimaan vastarintaa ja päästä demokratian ytimeen, että saadaan jotain vastapainoakin. Mielestäni teidän kertomuksenne on tässä hyvä peruste ja toivottavasti tässä kriisivaliokunnassa mekin saamme jotain siihen annettua. Ehkä kaikki kollegojen nimissä voisin vielä kiittää teitä, koska mielestäni se, että tulitte tänne, puheenjohtaja voi omin sanoin tämä varmasti vielä sanoa, osuu yksin myös meidän aikataulumme, meidän työssämme kriisivaliokunnassa aika sattuvasti, koska nimittäin ihan yli huomenna kollegat voivat vielä jättää tarkistuksia meidän lopulliseen mietintöömme ja mielestäni teidän puheenne tänään varmasti käytetään hyvin myös kollegojen parissa siinä hengessä, ettei jouduta kokonaan kirjoittamaan mietintöluonnosta kuitenkaan varmasti tässä hengessä tekin täällä tänään puhuitte. Phil, eh, Sie haben noch die Kopfhörer an, so no, teillä on vielä eh, nämä kuulokkeet korvilla, niin voi käyttää äidinkieltä, niin tässä jonkin aikaa Per Vance esitti jo kiitoksen siitä, että piditte sananne. Washingtonissa meille luvattiin, että tulisitte tänne kertomaan työnne tuloksista. Näin te teitte tänään ja me olemme siitä teille kiitollinen. Tämä oli hyvin avoin keskustelu. Me olemme, meidän tekee suuren vaikutuksen ei pelkästään tämä nämä tulokset, vaan se, miten avoimesti ja vapaamielisesti te kerroitte tuloksistanne ja siitä tavasta, mille, miten näihin tuloksiin päästiin. Ja myös se avoimuus, jolla te vastasitte näihin kysymyksiin, sitä voimme kiittää. Voimme todeta, että hyvin monissa asioissa olemme aika samoilla linjoilla, ei pelkästään syiden osalta. Samoilla linjoilla menemme vähän pidemmällekin, niin kuin Per Vans tässä totesikin, että täytyy katsoa vielä myös sitäkin kysymystä, mitkä ovat sosiaaliset rakenteet ja, ja eriarvoisuus. Me, kuten tekin, olemme vakuuttuneita siitä, että tämä kriisi ei ole suinkaan ohi. Siksi onkin hyvin tärkeää, että että ryhdymme oikeustoimiin, korjaustoimiin oikea-aikaisesti ja teemme ne myös ja meidän täytyy myös hoitaa Euro, EU ja USA rinta rinnan. Emme pysty saamaan yksimielistä mielipidettä G20, mutta on ratkaiseva, että ainakin USA ja Euroopan unioni ovat tässäkin käsi kädessä, e, jotta voisimme välttää sen, että tämä, tämä kiusaus saada, joita nämä poikkeustoimet mahdollistavat, että niitä jälleen käytettäisiin hyväksi ja josta syntyisi taas uusi kriisi. Kiitoksia siitä, kiitoksia käynnistä. Opa, valitettavasti te joudutte, eli joudutte taas lähtemään huomenna puolisoiden kanssa Euroopasta, mutta tältä puolelta kuitenkin kaikkea hyvää. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ja haluaisin vain sanoa teille, että on ollut hyvin suuri etuoikeus olla täällä Arvoisa puheenjohtaja ja kaikki jäsenet, arvostan tätä todella suuresti ja myöskin tätä mahdollisuutta puhua tästä tekemästämme työstä. Toivottavasti se myöskin auttaa teitä pohdinnoissanne ja yhteinen toiveemme varmastikin olisi se, että elinaikanamme meidän ei tarvitse enää kohdata tällaista kriisiä tämän kaltaista katastrofia, ei meidän komissiossamme eikä KRIS-valiokunnassa. No, kaikkein tärkein asia, jonka olemme tässä raportissa, on se, että me olemme todellakin esittäneet kaikki ne tosiasiat siitä, mitä tapahtui viimeisten vuosien aikana. Tosiasiat ovat hyvin vahva asia. Ja tässä rahoitusteollisuus on kritisoinut meidän näkökantaamme niiden kahden kuukauden aikana Äh, kun tämä raportti on esiintynyt ja tässä ei ole mitään tosiasiaa, joka, jota ei olisi todennettu ja toivon, että me pystymme rakentamaan parempaa tulevaisuutta ja kiitoksia vielä kerran siitä etuoikeudesta, että sain tulla tänne. Kiitos.